Bene, allora cominciamo. No niin, voimme aloittaa kokouksen. Ennen kuin on tämän päivän puhujille puheenvuoron, aina pari tiedotusasiaa ensin. Haluaisin muistuttaa teitä, että ensinnäkin huomenna Äänestys alkaa 9.30. Eli 9.30 huomenna aamulla aloittaa äänestyksellä, vaikka aloitamme kokouksia puoli aikaisemmin. Mutta äänestys kestää kyllä huomenna, koska se on pitkä äänestys. Saattaa kestää jopa puolen päivän saakka. Noin. Noin suurin piirtein. Tämän halusin teille kertoa. Ja sitten toinen asia, haluan kertoa, että huomenna iltapäivällä meillä on yhteiskokous kuljetusvaliokunnan kanssa, joka alkaa kello viisi iltapäivällä ja päättyy 6.30. Ja tämä kokous pidetään Jan 6Q2 salissa. Eli tässä ihan lähellä. Ja sitten vielä tulkkaus asioihin. Täällä on tulkkaus kaikille jäsenten kielille. Ja sitten nämä kokouksemme on jaettu kolmeen osaan. Meillä on ensin ensimmäisen osan kaksi tuntia aikaa. Aivan käydä ensimmäisen keskustelun tästä ensimmäisestä aiheryhmästä, jossa Madurell, Carvalho ja Eiler puhuvat. Tähän on tarkoitus käyttää tunti ja 15 minuuttia. Sitten meillä on Lambert ja Matias, toinen blokki 30 minuuttia ja kolmas blokki sitten Skinner 15 minuuttia vielä tähän käytettäisiin. Ja haluaisin muistaa, että tänään myös käydään ensimmäistä keskustelua tarkistuksista. Ja katson tästä kaikkein tärkeimpiä tarkistuksia. Meillä on 80. maanantaina vielä sitten toinen käsittelymahdollisuus näille tarkistuksille. Ja keskustelun aikana jokainen saa neljä minuuttia puheaikaa näille kolmelle esittelijälle. Ensin on edustaja Madurel. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidenta. Disculpe. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, vain minä puhuin tässä keskustelujärjestyksestä. Niin alkuun haluaisin kiittää kaikkia kollegoita näistä mm, tarkistuksista ja eh, niitä on eh, esitetty 1800 ja ylikin eh, valiokunnista ja tämä osoittaa, että tämä on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen aihe ja varsinkin kun puhutaan tästä puiteohjelmasta 2020, me olemme vakuuttuneita siitä, aivan kuten aikaisemminkin olemme sanoneet, että tämä on poliittisesti erittäin tärkeä väline Euroopan unionille, jotta voidaan kasvaa, luoda työ, työpaikkoja ja päästä kriisin yli. Meillä on valtavasti vastuuta tässä käsissämme ja tässä mielessä olemme töitä tehneet ja käyn aivan nopeasti läpi näitä tarkistuksia, jotka tuovat merkittäviä muutoksia. Menen tässä ehdotuksen esitysjärjestyksessä, eli kohta kaksi eh, perusperiaatteet. Siihen on esitetty paljon tarkistuksia ja tästä syystä meidän mielestämme me voisimme jakaa 15 kahteen osaan. Ajatellen artiklassa 15 tulisi nämä perusperiaatteet ja sitten tässä vertain kohtelu 15 aassa. Ja sitten tarkistukset ajatellen sitä, että taataan vapaa pääsy kaikkiin julkaisuihin, jotka joita rahoitetaan tästä horisontti 2020. Ja sitten kun me puhumme avoimesta pääsystä, niin me puhumme siitä, että kiihdytetään tätä innovaatio- ja tutkimusprosessia ja moninkertaistamme mahdollisuuden uusiin ajatuksiin. Haluamme parantaa myös tutkimuksen ja innovaation laatua ja saada aikaan tehokkuutta julkisissa menoissa. Ja nyt kun saamme mm, asiakysymyksistä sopimuksen, meidän pitää löytää tasapainoinen oikeudenmukainen ratkaisu, jonka avulla voidaan näitä periaatteita toteuttaa. Sitten 16 eettiset periaatteet, siitä olemme päässeet sopimukseen varjoesittelijöiden kanssa niin, että komission ehdotuksen teksti säilytetään käytännössä sama kuin koskien seitsemättä puiteohjelmaa. Eli tällainen konsensus, joka on toiminut, emmekä halua sitä lähteä enää muuttamaan. Nämä tarkistukset osoittavat myös sen, että laajasti hyväksytään nämä uudet tavoitteet, osaamisen levittäminen ja siihen osallistuminen, samoin kuin vastuulliset tutkimus- ja innovaatiotoiminnat. Epäilystä on enemmänkin näistä määräajoista. Minä haluaisin säilyttää nämä tavoitteet e, ykköstason prioriteetissa. Ja muussa tapauksessa olisi hyvin vaikeaa saada eh, konkreettista eh, budjettia tällä. Meillä on kuitenkin uusia eh, haasteita ja tällä tavoin voisi käydä niin, että kohde kuusi, tämä tavoite kuusi jäisi unohduksiin. Se olisi tärkeää kuitenkin ottaa mukaan, koska siihen äh, tulee merkittäviä äh, sosiaalisia ulottuvuuksia. Mitä tulee sitten pk-yrityksiin, äh, ne ovat hyvin tärkeitä, tarpeellisia myös tutkimuksessa ja innovaatiossa ja hyvin tärkeitä myös sen suhteen, että horisonttitavoitteet saadaan täytettyä. Minä ehdottaisin, että säilytetään tämä 15 eh, prosentin eh, kynnys, mutta eh, siitä tulisi pakollinen. Ja mitä tulee muuhun tekstiin ja tarkistuksiin, joita on esitetty teollisuuselämästä ja muista haasteista, niihin ei ole suuriakaan kommentteja, niinpä yritämme säilyttää nämä komission ehdottamat linjat, mm, uusia alueita koskevat näkökohdat, äh, niissä äh, niitä on vaikea sovittaa tähän budjettikehykseen. Niinpä ne yritetään äh, ottaa mukaan nykyisten puitteiden sisään. Niinpä haluaisin painottaa vielä sitä, mitä ryhmäni on tästä mieltä. Ensinnäkin Marikurin, äh, Marikurin äh, äh, pitää saada lisää rahoitusta. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että nämä ovat hyvin olennaisia välineitä silloin, kun puhutaan Euroopan tutkimuspolitiikasta, ja ne ovat hyvin olennaisia silloin, kun halutaan levittää tätä osaamista. Me haluamme että säilytetään sisäinen saatavuus ja meidän täytyy säilyttää myös selkeys. Niinpä haluamme oman budjetin juuri ajatellen näitä pk-tahoja. Aivan lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, miten tärkeä tämä ohjelma on, jotta voidaan taata meidän kilpailukykymme pitkällä aikavälillä, mutta sitä varten tämä uusi horisontti 2020 tarvitsee riittävästi määrärahoja ja tämä tulee niin, että me saamme vähintään sen, mitä nykyinen puiteohjelma. Se ei ole välttämättä helppoa. Siinä tarvitaan kaikkien hyväksymää kompromissia. Ja niinpä oikein kiinnostuneena kuuntelen, mitä kollegat kommentoivat. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Karvaha Valjo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet mietintöön tarkistuksia. Kiitän myös läheisestä yhteistyöstä varjoesittelijöiden ja kahden muiden esittelijän kanssa Elnerin ja, ja Rian Madurelin kanssa liittyen näihin kolmeen Horisontti 2020 aloitteeseen, joiden parissa olemme tehneet läheistä yhteistyötä. Haluksi haluaisin kertoa teille, että meillä on 988 tarkistusta 2020 ohjelmaan liittyen. Minulla on ilo sanoa, että suurin osa tarkistuksista heijastaa mietinnön alkuperäistä henkeä. Olen laatinut kompromissipapereita varten työpaperin, mutta päivän keskustelu on tärkeää, jotta voin sitä vielä muuta ja lähettää sitä sen kaikille. Aloittaisin pääalueista, joissa näkemykset lähentyvät tarkistuksessa. Neljä kohtaa minä tässä erotaisin. Äh, huippuosaaminen on olennaista Horisontti 2020 ohjelman pääperiaatteelle, mutta täytyy löytää oikea äh, tasapaino alhaalta ylös ja alas tutkimusohjelmien kanssa pitäisi myös ponnistella osanoton laajentamiseksi. Osanoton suhteen täytyy pyrkiä jäsenvaltioiden tasapainoisempaan osanottoon ja alueelliseen tasapainoina. Pitäisi saada mukaan aktiivista tietoisuutta sukupuolen näkökulmasta osanoton suhteen. Kaksi. Synergian parantamiseksi pitäisi parantaa synergiaa rakenne Ranskan kanssa yhteisrahoituksen suhteen esimerkiksi. Tässä listaa myös sisäistä synergiaa eri Horisontti 2020 ohjelma piros, äh, eri pilareiden kanssa ja ottaen huomioon informaatioteknologian mahdollisuudet. Täytyy myös ottaa huomioon Horisontti 2020 ohjelmien suhteen jäsenvaltioiden ja alueen ohjelmat ja horisontaaliset ohjelmat – HST 2020 on enemmän kuin rahoitusohjelma. Sillä on rakenteellisia vaikutuksia, sillä on myönteisiä vaikutuksia Euroopan tutkimusalueen luomisessa. Sillä on siis myönteisiä monilla alueilla. Useimmissa tarkistuksissa otetaan esimerkkejä ja osoittaa, miten terveyden alueella tehokas tieteellinen koordinaatio voisi olla erittäin tuottoisaa tutkijoille ja tuloksille ja kansalaisille. On tehty useampia ehdotuksia tämän teollisen johtajuuspilarin syventämiseksi ja nanoteknologian, eh, ke- kvanttiteknologian, kemianteollisuuden, bioteknologian ja avaruuden rahoituksen vahvistamiseksi. Ja yhteiskunnan muutoksissa meillä on joukko tarkistuksia, joissa on useampi ehdotus, jolla syvennetään terveyttä sosiaalisena haasteena ensinnäkin. Ja sitten sosiaalisena haasteena numero kaksi painetaan merenkulkualan tutkimusta. Ja kolmanneksi energiatehokkuutta pitää vahvistaa energian talteenottoa ja varastointia, keskuslämpöä sekä yhdistettyä lämmön ja sähkön tuotantoa. Älykäs logistiikka, nelosessa mukaan. Ja viidenneksi yhteiskunnallisessa luottavuudessa pitäisi kiinnittää että vesialueiden hallintaa ja biodiversiteettiä. Ja sitten kulttuuriperinne halutaan myös mukaan. On myös useampia tarkistuksia, joilla pyritään äh, yhteiskunnallinen haaste kahteen, kuusi kahteen haasteeseen. Ensinnäkin ää, äh, reflektiivinen innovatiivinen yhteiskunta ja sitten toinen äh, turvallisuus ja yhteiskunta. Ja sitten kohtiin joissain tarkistuksia, jotka menevät vähän eri suuntiin. Onneksi niitä, näitä avoimia kohtia ei ole paljon, mutta muutamia kuitenkin. Yksi on ää, tutkimustulosten avoin saatavuus ja tutkimusdatan avoin saatavuus. Kaikkien varjoesittelijöiden kanssa me pyrimme vahvistamaan avointa pääsyä mutta meillä on useampia kokouksia, joissa pyrimme löytämään parhaan, mukavimman tavan tehdä sen. Toiseksi, mihin ne osallistumisen laajentaminen pitäisi ottaa mukaan? Tämä pitäisi olla tällainen, pitäisikö tämä olla horisontaalinen työkalupakki vai pitäisikö tämä ottaa ykköspilariin? Toinen asia, mistä ollaan eri mieltä, on minne laittaa tiede ja yhteiskunta. Jos on pilari ykkösessä ja laitetaan pilarin kolme. jonkun verran eri mielisyyttä myös korvamerkinnästä. Osapi kollega haluaa korvamerkittyjä varoja, eli tietyn budjettiosuuden tietyille asioille. Sananen budjettihuolista. Kuulimme neuvostolta, että he ovat halukkaita pienentämään kokonaisbudjettia ja myös horisontti 2020. Toivon kuitenkin, että hallitukset tekevät riittävän budjettia Horsetti 20, 20 erityisesti ajatellen akateemisen huippuosaamisen merkitystä tutkimuksessa, kuten muillakin elämäalueilla sitä saa, mitä tilaa. Toivottavasti hallitukset tukevat meidän kamppailuamme saada riittävä budjetti. Jatkan teidän kuuntelua ja lä- läheistä erinomaista yhteistyötä, joka meillä on ollut tähän asti. kollega Kiitoksia, edustaja Carvalho. Sitten edustaja Eiler, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esittää kollegoille suuren kunnioitukseni sen suhteen, että neljässä tai kuudessa minuutissa pystyt näin paljon kertomaan asioita. Minä haluaisin kuitenkin vähän kertoa tästä asiasta ehkä enemmänkin. Me teimme varjasettelin kanssa viime viikkoina aika ensimmäiset kompromissiehdotukset ja kävimme kokouksia. Mikä oikeastaan oli positiivista, oli se, että me kävimme näitä kokouksia, mutta tämä on hyvin tekninen asia. Ja oikeastaan neljässä minuutissa en pystynyt kaikkia kompromissien teknisiä aspekteja esittämään, joten pitää puhua ehkä vain pelkästään perusperiaatteista. Ensinnäkin olemme samaa mieltä, että haluamme sisällöllistä yksinkertaistamista aikaan saada. Ja tähän parlamentti ehdotti komission suuntaan. Mutta toisaalta pitää todeta, se mitä yksinkertaistaminen tarkoittaa, siinä oli eri mielipiteitä. Mutta mitä yhte, yhteistä meillä oli? Meillä oli yhteinen kanta sen suhteen, että tulee tilinpito standardeihin, kansallisiin standardeihin ja niiden käyttöön. Tästä meillä oli yhteisymmärrys. Meillä oli yhteisymmärrys myöskin, vaikka tässä on eri tarkistuksia tähän liittyen, että tilintarkastusmenettelyä pitää yksinkertaistaa. Tämä askelma rakenne se pitää yksinkertaistaa. Ja myöskin ajan määrittely järjestelmä pitää yksinkertaistaa. Tähän meillä on myöskin kompromissi, jos tehdään juuri tähän liittyvä muutos. Sitten on kaksi aihetta, jotka tulevat tähän mukaan, josta myöskin periaatteen yhteisymmärrys olemassa. Kaksi portaiden arviointimenettely ja kuuden kuukauden myöntämisaika, joka tästäkin pitää katsoa, onko tähänkin sitä poikkeuksia olemassa vai ei. Voi olla, että pitää ehdollisesti tässä menettelyssä niin pitää saa nopeuttaa aikaiseksi. Tämän tukijärjestelmän suhteen meillä on erilaisia kantoja. Tai kai puitteista olemme samaa mieltä, mutta täällä on Matias ottaa tämän seitsemännen tutkimuksen puitohjelman tukijärjestelmän tähän mukaan. Ja taas jotkut ovat tässä eritellä tässä hieman. No kuitenkin tässä on vielä, vielä paljon keskusteltavaa tästä. Mutta mitä tulee yhteisymmärrys asioihin ja tukimääriin, niin pitää toisaalta katsoa yleishyödyllisiä tutkimusprojekteja ja sitten taas toisaalta teollisuuden tutkimusprojekteja. Ja sitten epäsuoraan kuluihin liittyen. Tähän myös tämän suhteen meillä on hyvin erilaisia kymmenestä 10 60 prosenttiin, kun neuvosto 20 32 prosenttia. No tästä meidän pitää vielä keskustella lisää. Täällä on myöskin monia tarkistuksia, jotka ovat myöskin EPPn aiheita. Eli mitä tulee näiden suuriin eurooppalaisiin tutkimuslaitoksiin ja niiden kuluihin, pitää ottaa myöskin teollisuuden toimijoita mukaan. Meillä on kompromissitus tähän liittyen, jossa pyydämme tämän pois vetämistä, mutta täällä on monia tarkistuksia tähän liittyen. Me tulee sitten ongelmiin vielä, joita meillä kaikilla oikeastaan on tässä vielä, jotta voidaan katsoa kompromisseja sitten, ovat sellaista asiat, jotka liittyvät sitten rahoitukseen siis, ja aikatauluun. Komissio oli vielä hyvin hillitty vielä näissä asioissa. Ja me er- totesimme, että meidän pitää katsoa kokonaispuitteista näitä lukuja budjetin yhteydessä. Tässä on kahta aihetta katsoa erityisesti. Meidän pitää katsoa yksinkertaistamista, että yksinkertaisena on myöskin hintalappuunsa. Ja tämä tarkoittaa tämänhetkisessä tilanteessa sitä, että noin 7-8 prosenttia lisää kuluja tulisi tämän takia. Ja tämä tarkoittaa 8 siis prosenttia vähemmän projekteja. No tässä pitää löytää joku sellainen taso, että haluammeko me tukea enemmän vai vähemmän. Haluammeko myöskin korkeita interventiotasoja vai matalia. Toinen asia on sitten tämä vipu-vaikutus, joka on tutkimusohjelman investoinnilla. Tämä on oikeastaan se heikkous. Meidän pitää kollegoiden kanssa miettiä sitä, mikä osallistumisaste tähän ottaa mukaan. Ja Kolmas asia on sitten EUn tutkimusvarojen tehokas käyttö. Ongelmana tässä myös on se, että, että palkkakulut jäsenvaltioissa pitäisi maksaa sitten tutkimuspuiteohjelman puitteissa. No meidän pitää miettiä tätä, että me ehkä enemmän projekteja. Ja jos projekteja halutaan, niin se on tietenkin kulukysymys. No niin, minun pitää lopettaa nyt tässä. Mikä on tärkeää vielä, ja tästä oikeastaan soimme jo, että me löydämme teemoja, jotka ovat kaikissa kolmessa mietinnössä mukana. Tämä avoin pääsy, teema siis Carvalho puhui tästä ja Madurelle puhui myöskin tästä. Ehkä voisimme puhua sitä yhdessä, koska ei mitään järkeä käsitellä aihetta erikseen kussakin mietinnössä. Niin voisimme ehkä vetää tämä, nämä langat yhteen. Kiitoksia. Grazie, kollega Eller. Allora... Kiitoksia, kollega Eller. Muistuttaa vielä, että kun aloitimme keskustelun tämän siis kolmessa blogissa, niin nyt keskustelemme ensimmäisestä blogista vasta. Madurellin, Carvalhon ja Eilerin mietinnöistä. Ja sitten menemme selkeän seuraavaan blokkiin. Sitten on Lamberts, Matias ja Skinner tulossa vielä. Täällä on 15 puheenvuoropyyntöä. Ja kun tiedämme, mikä aikataulu meillä on, niin haluaisin pitää kiinni kahdesta minuutista per puhuja. Todellakin kaksi minuuttia, koska muuten viimeiset jäävät puhujalistalta pois. Klant, olkaa hyvä. Ää, uh, monsieur Elas, eh, Niin, Elas. Kollega Eller, Edustaja Eiler siis varjoesittelijänä, ymmärrän tässä aika. Ah, okei, okay, kyllä. Ne tulee horisonttiin. En halua toistaa kaikkea uudestaan tässä, mutta, mutta me teemme ensimmäisiä kompromissia perjantaina. Ja oikeastaan EPP on vielä tällä hetkellä vielä lukuvaiheessa, mutta voin todeta, että kun meillä on näin paljon tehty ennakkotyötä, niin pyrimme nyt tästä tekemään rakenteellista hyvää jatkotyötä, joten ei mennä mitään periaatteellista ristiriidassa. Kyllä EPPn perusperiaate on sellainen, että varmaan löydämme kahden kolmasosan enemmistön täällä ja olemme käytännönläheisiä asiassa. tämä periaatteellinen yhteisymmärrysasia. En ole yhtä optimisten kuin edustaja Carvalho, että neuvoston suuntaan näyttäisi nyt siltä, että, että horisonttia täydennettäisiin tällä tavoin. Kun me olemme tällä hetkellä dramaattisessa tilanteessa, tämä tietenkin johtaa menettelytavasta ja poliittisesti myöskin, niin menettelytavan suhteen nämä kolme mietintöä tullaan vasta hyvin myöhässä vaiheessa saamaan läpi, melko myöhässä vaiheessa neuvostossa, ehkä joskus joulukuussa vasta tai sitten tammikuussa voimme keskustella asiasta heidän kanssaan. Joten pelkään ihan näin avoimesti sanottuna, pelkään, että neuvostossa erotetaan sitten kompromissia 1 prosenttia plus X. Ehkä 1 prosentin suhteen se olisi 60 miljardissa koko tämä budjetti, ja se on jotenkin vähemmän kuin toivomme. Mutta on myöskin monia, jotka toivovat, että otan sitten maatalous ja kohesiorahastot samalle tasolle. Ja, ja tarkoittaa, että sitten horisontti ja sitten tavallaan 40 miljardin tasolle. Ja tätä tietenkään parlamentti ei hyväksy. Meidän pitää sitten katsoa tarkkaan, mikä poliittinen ilmapiiri hallitsee, e, vallitsee silloin ja saamme parlamentissa yhteisymmärryksen aikaiseksi. Joten kahdenkeskisissä ja keskustelussa, mitä nyt aloittaa jo keskustelua, mutta ei puhuta ensin prosenteista, koska ne eivät varsinaisia taistelun aiheita, vaan pyrimme olemaan yhteisen linjan ja että saadaan estettyä se, ei tehdä mitään erityistä kompromissia juuri maatalous- ja rakennerahaston suhteen. Ja tällä tavalla me pyritään vähentämään sitten tutkimusrahoitusta. Ja sitten meidän pitää katsoa myöskin tässä jakokeskustelussa sitä, että mihin sitten kasvu jää. Horisontti on ainoa kasvua luova elementti eurooppalaisessa talousarviossa tällä hetkellä. Prego. Edustaja Klant, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin hyvin pitkälti tukea, mitä todettiin. Ongelma ei ole se, että me täällä parlamentissa kyllä löydä kompromissia, vaan, vaan kyllä se neuvoston kanssa käytä taistelusten rahoituksesta on se suurin ongelma. Se, mitä tällä hetkellä neuvostossa tapahtuu tämä hetkisen rahoitus näkymien suhteen. Se varmaan tulee johtamaan tässä kyllä konfliktiin. Ja meillä täällä ryhmässä on sellaisia henkilöitä, jotka eivät pelkää tällaista taistelua. Täällä puhutaan näillä konjunktuuriohjelmista, suhdeohjelmista Euroopalle ja kasvulle, ja sitten kun puhutaan tästä asioista, niin sitten mikä hylätään. Ei se voi olla näin. Pari asiaa vielä näihin jakosääntöihin. Olen oikeastaan samaa mieltä että sääntöjä pitää olla yksinkertaistempia, mutta ei liian yksinkertaisia. Tämä täyskulujärjestelmä sertifikaattien suhteen on sellainen, pitää löytää järkevä kompromissi, joka on myöskin sitten teollisuuden kannattava ja järkevä. Totta kai teollisuudella on myöskin paljon potentiaalia pk-yritysten muodossa. Tähän pitää saada myöskin lisää pontta. Ja sitten tämä kaksivaiheisuus hakemusten teossa. tämä liian monimutkainen pitää tehdä yhden vaiheen hakemus. No, tähänkin pitää löytää järkevä ratkaisu. Tämä ajaka myöntämiseen, tämä on tärkeä pienille yrityksille. Eivät voi paljon odotella rahoja, joten ne pitää saada nopeasti. Ja sitten vielä no, julkiset yksityiset kumppanuudet. Tämä on järkevää, mutta tähän tarvitaan aikaa vielä. Katsotaan, löytääkö tähän varoja sitten jostain. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia edustaja Johnson, olkaa hyvä. Tack så mycket, fru Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä ja kollegoita työstämme, jossa pyrimme etenemään Horisontti 2020 tiellä. Ja vaikka voisimme saada vaikutelman, että tarkistuksia on paljon, minäkin koen, että täällä on paljon samanmielisyyttä esittelijöiden kanssa sen suhteen, että me todella tarvitsemme satsausta tutkimukseen innovointiin ja lisää markkinoille pääseviä aloitteita ja tulevan keskustelun kannalta ja aikaisempien kokemuksen pohjalta tuntuu hyvältä. Minulla on jotain laajempia kommentteja keskustelusta, en, kun puhutaan tarkistuksesta kokonaisuudestaan. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä täällä on sanottu, että on hyvä, että me saamme mahdollisimman suuren yksimielisyyden aikaan ja y- mahdollisimman yhteisen näkemyksen parlamentin puolelta yli puoluerajojen. Haluaisin myös sanoa, että minusta on tärkeää, että me pyrimme myös saamaan laajan kannan, jotta voisimme neuvotella neuvoston jäsenten kanssa. Me painotamme huippuosaamista, mutta meidän täytyy samanaikaisesti keskustella siitä, miten me voimme laajentaa tutkimusta innovointia ja, ja markkinasuotamista toimintaa sekä maantieteellisesti ja saada teollisuutta paremmin mukaan ja myös sukupuolin näkökulman mukaan. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että keskustelut budjetit ovat vakavia. Uskon. Tässä vielä lisänäkökulma. Ja teollisuus ja muut toimijat näkevät välttämättömäksi, että meillä on kattava tutkimus ja innovointi ja ohjelma nykytilanteessa Euroopassa ja koko maailmassa suurten mullistusten edessä. Olen huolestunut, pystymmekö aikaan saamaan tätä jäsenvaltioiden ja Euroopan tasolla. Saammeko me tuolla rahoitukselliset mahdollisuudet Euroopassa niin, että teollisuus ja muu tutkimus pelkään, että ne hakeutuvat muualle ja muille foorumeille, muualle maailmassa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. On, on todettu, että on tärkeää seurata komission ehdotuksia, että kysymys ei ole tutkimuksesta, vaan myös innovoinnista. Ja että tässä muutoksia verrattuna aikaisempaan tutkimusohjelmaan. Mitä osa sääntöihin tulleen äh, esittelijät ja ryhmät ovat tehneet erilaisia ehdotuksia yksityiskohtiin. En käy, sanoisin omasta puolestani kuitenkin, että on erittäin tärkeää äh, yksinkertaista asioita ja ajatella rutiineja ja järjestelmiä, joita tutkimusmaailmassa ja teollisuudessa on, ne täytyy ottaa huomioon. Ihan lopuksi siis totesin, että minusta on tärkeää, että tämä kompromissi, joka, joka liittyy esimerkiksi kantasoluihin, että se säilyisi tässä tutkimusohjelmassa. Kiitos. Grazie. Signora Ford, prego. Kiitoksia edustaja Ford, olkaa hyvä. Kiitoksia, yritän puhua lyhyesti, mutta minä olen varjoesittelijänä näissä kaikissa kolmessa, joten puhun kaikista kolmesta. Toivottavasti minä saan vähän vapautta tähän aikatauluun. Kiitos ensin kaikille esittelijöille heillä on ollut aivan valtavasti työtä tässä ja minä toivon, että voimme mahdollisimman paljon auttaa heitä. Meidän pitää yksinkertaistaa tätä tekstiä samoin kuin näitä ohjelmia. Täällä on niin paljon tarkistuksia, joten toivottavasti yksinkertaistukseen päästään. Mitä tulee eh, sertifi- sertifiointi, niin minun mielestäni on yksimielinen eh, tuki sille, että osallistujien näkökulmasta pitäisi tehdä, ne pitäisi tehdä helppo, äh, näin, helppoja näistä ohjelmista, ei ainoastaan komission näkökulmasta. Ja minä tuen tässä äh, juuri tätä äh, yksinkertaistamisen näkökulmaa käyttäjille. Ja tässä haluan tukea myös tarkistuksia, jotka liittyvät tähän aikajanaan jotkut eivät halua osallistua näihin EU-ohjelmiin sen tähden, että siitä on niin paljon byrokratiaa. Ja siitä syystä meillä on tietyt käytännössäännöt siitä, miten pitäisi toimia ajatellen osallistujien ohjelmia. Siinä pitää ottaa huomioon nämä pk-yritykset ja sellaiset kielet, joita käytetään muualla, eli myöhästyneet maksut. Ja toivottavasti päästään näihin kompromisseihin ja kiitos tässä hyvästä yhteistyöstä. Meidän tarkistuksissamme on tiettyjä alueita, joissa joista yksi on elintarviketutkimus minun vaalipiirissäni. Sitä pidetään vauraana. Siellä on ihmisiä, jotka, joilla ei ole varaa ruokaan. Minä olin perjantaina hyvän tekeväisyysjärjestön järjestö tapaamassa. Siellä on ruoka-apu ja tässä pitää todellakin tutkia, elintarviketutkimusta tehdä, ei ainoastaan ajatella koko maailmaa, vaan omia maitamme. Minä olen esittänyt tarkistuksia myös ajatellen rappeuttavia, rappeuttavia sairauksia tästä tämän alan järjestö puhui siitä, että tarvitaan todellakin paljon astmatutkimusta. Ja niin kauan kuin meillä on näitä merkittäviä kysymyksiä, minä en hyväksy sitä, että meidän tiedebudjetissamme mitenkään kutistetaan osaamispuolta. Meidän pitää tukea niitä tutkijoita, jotka puuttuvat näihin ongelmiin laajentuva osallistuminen on tärkeää. Me saa, haluamme saada lisää maita ja osapuolia mukaan, mutta meidän ei pidä viedä muilta tukea pois, koska nämä ongelmat, joita tutkijoilla on, ne ovat sellaisia, joita meillä kaikilla on omissa vaalipiireissämme ja siitä syystä olen sanonut, että laajempi osallistuminen on sellainen yhteiskuntahaaste, että siihen pitää vastata, mutta osaaminen ajatellen ydin äh, tieteitä on olennaista. Avoin pääsy, äh, haluan sitä lisää, minä tuen sitä. Jotkut Ehkä joissakin tarkistuksissa ei ollut hyvä sanamuoto, sanamuoto, mutta nyt on ero tehtävä sen välillä, että ihmisille annetaan julkaisuja ja niitä saa tarkastella vapaasti. Jotkut kollegat ehdottivat, että pitäisi pakottaa tutkijat julkaisemaan. Ehkä he patenttisyistä haluavat viivästyttää tai muuta. Meidän täytyy tehdä näiden asioiden välillä ero. Ja sitten esityslista on niin laaja, että me olemme tässä tehneet asiasta vielä eh, niin sukupuolikysymykset ja laatu. Siitä pitää tehdä oma ulottuvuutensa. Ja minä haluaisin todellakin lisää eh, tutkimus- ja innovaatiorahoitusta eh, kaiken kaikkiaan EU budjettiin. Meidän pitää varmistua siitä, että kaikki varat, mitä saadaan tutkimukseen, niitä pitää keskittää näihin suuriin ongelmiin. Kollega Lamberts. Edustaja Lamberts, olkaa hyvä. Parlando in questo momento sono tutti. Niin kaikki shadow, siis parvesteet tässä vaiheessa. Edustaja olkaa hyvä. Kolme mietinnän haluaisin ensiksi onnitella esittelijöitä. Ei ainoastaan työnsä laadusta, vaan siksi, koska heidän kanssaan työskentely on yksinkertaista. Me tiedämme heidän kantansa, tiedämme omamme ja on helppoa löytää tie eteenpäin. Ja arvostan, että teette elämän yksityis- yksinkertaiseksi. Minä pidän yksinkertaisuudesta. Toisekseen näen, että on enemmistö sen suhteen, että tarvitsemme laajaa mielipidettä enemmistön ja enemmänkin, jos mahdollista, meidän pitäisi puhua yhdellä äänellä. Tiedämme, että parlamentissa voimme onnistua tässä. Esimerkiksi pankkien säätelyn suhteen – näemme koalition, joka ulottuu Goesta ECR. Me onnistumme siinä ja meidän pitäisi pyrkiä täsmälleen samaan tässä, jos haluamme voittaa. Joten sanon kolme asiaa, joissa täytyy vielä vähän hieno säätää asioita. Ensinnäkin avoin pääsy, en mene yksityiskohtiin. Tämä kysymys on, että miten, mihin pannaan kursori, kuinka pitkälle halutaan avoimen pääsyn suhteen mennä. Me jäämme sen tavoitteen, että meillä on eläväinen eurooppalainen tutkimus- ja innovaatiokenttä. Kysymys on, miten me pääsemme sinne ampumatta itseämme jalkaan äh, tuottavuuden suhteen, kannattavuuden suhteen. Meillä on ehkä erimielisyyksiä siitä, mihin, tämän, mihin pisteeseen jo, mittari astetaan, mutta sitä varmaan pitää keskustella. Sitten kysymys on, kuinka pitkälle me haluamme edetä pk-yritysten tiellä. Kaikki tiedämme, kuinka tärkeitä ne ovat. Mutta kuinka pitkälle me olemme valmiita menemään PK-projektien rahoittamiseksi? Täällä on yhteinen huoli. Ehkä me pistäisi pilkkua ihan saman kohtaan. Mutta jälleen kysymys on hienosäädöstä. Lopuksi en varma, ette varmaan yllästy, että vihreänä meppinä sanon, että saatamme olla eri mieltä siitä, missä paino energiatutkimuksessa on. Meillä on eri näkemyksiä siellä. Meistä painotus on ollut mennessä paljon 1900-1800-luvun tutkimuksessa. Me haluamme uuden vuosisadan tutkimusta. Tässäkin on mahdollisuus eläväisen keskustelun kantasoluissa. Me vihreät olemme tiukkoja sen suhteen, että haluamme säilyttää nykytasapainon. Haluamme pitäytyä sen kompromissin taakse, joka meillä oli edellisen tutkimusohjelman aikanakin. Yes. Kiitoksia, edustaja Matias, olkaa Obrigada, eh, senhor presidente, também enquanto relator. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen eh, myös varjoesittelijä ja haluaisin kiittää kollegoja tästä tehdystä työstä. Jonkin verran keskusteltiin niin eh, valitettavasti en itse päässyt osallistumaan kovin aktiivisesti, mutta otan sen varmasti jatkossa takaisin. Minä olen saanut tämän mietinnöt kuitenkin ja minun on sanottava, että olen aika paljon samalla linjoilla kuin Rovariera Madurel. Minun mielestäni hänen ehdotuksensa on hyvin tasapainoinen. Siinä on katettu kaikki näkökohdat, joita esillä on. Täytyy painottaa sitä, että meillä pitää saada, pitää, meidän pitää päästä yhteiseen ehdotukseen. Varmasti meillä on aika laaja konsensus jo olemassa ajatellen avointa pääsyä, yksinkertaistamista ja muita kysymyksiä. Me olemme puhuneet budjetin kaksinkertaistamisesta. Me tiedämme, että on esteitä budjetin nostamisen tiellä, mutta me olemme kaikki varmasti samalla kannalla. Nyt on elintärkeätä horisontti 2020 kannalta, että tämä saa kunnon rahoituksen. Eli se budjetti pitää vähintään kaksinkertaistaa. Tämä on yksi niistä harvoista ohjelmista, jotka edesauttavat kasvua ja työllisyyttä ja vahvistavat Euroopan osaamista ja kykyä tällaisessa kriisivaiheessa. Me tarvitsemme vielä eh, hienosääntöä koskien yksinkertaistamista ja osallistumista. Eler puhui juuri näistä kysymyksistä. Eh, seitsemännessä puiteohjelmassa on tiettyjä näkökohtia, joista eh, on ehdotettu merkittäviä muutoksia. Minä en välttämättä ole samaa mieltä kaikesta, mitä seitsemännessä puiteohjelmassa oli, mutta joskus on hyvä aloittaa aivan puhtaalta pöydältä. Kaikki osallistujat, kaikki maat eivät ole mitenkään samassa tilassa, tilanteessa ja eivätkä pysty välttämättä samalla tavoin osallistumaan. Joillakin on enemmän riskejä. Tässä puhuttiin yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Ne tarvitsevat todellakin oikeita mahdollisuuksia. Eh, tässä eh, herra Eeler pyrki todellakin ottamaan nämä seikat varmasti huomioon, mutta meidän täytyy katsoa, että miten saamme aikaan vielä lisä yksinkertaistusta. Ja meidän pitää päättää yhteisrahoituksesta ja osallistumisesta. Jos ei näistä saada aikaan sopua, niin sitten meillä on kyllä edessämme vielä ongelmia. en sanoisi, että meillä on suuria erimielisyyksiä. Enimmäkseen on, ollaan samaa mieltä. Kiitoksia. Grazie, la collega Sosa Wagner. Prego. Edustaja Sosa Wagner, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä meillä on vähän aikaa, mutta haluaisin aluksi onnitella esittelijöitä ja varsinkin Arovariera hän on saanut nimenomaan paljon työtä tässä aikaiseksi. Meillä on jonkin verran kokemusta näistä kysymyksistä. Niinpä olen lähettänyt tämän asiakirjan myös espanjalaisille tutkijoille, jotta saisin tukea siinä vaiheessa, kun pitää laatia tarkistuksia. Ja kaikki jotka edustavat todellakin kaikenlaisia tieteen alleoja, luonnontieteitä, humanistisia tieteitä. Ja kaikki sanovat, etteivät ymmärrä sanakaan oikeastaan näin monimutkaisesta kysymyksestä. Tämä kieli, jota käytettiin, se on sellaista kieltä, josta ne he eivät mitään käsittäneet. Eikö e, se tarjoaa heille hyvin vähän apua meidän pitäisi siis yksinkertaistaa näitä kysymyksiä ajatellen kaikkia tutkijoita, kaikkia kansalaisia. Eiväthän he tunne meidän sanastoamme ja meidän slangiamme. On aina tervetullutta saada yksinkertaistamista aikaiseksi. Tässä tiettyjä konkreettisia näkökohtia, investointiprosentti, minimipohja ja sen valtioilta ja yksinkertaistaminen vielä kerran, silloin kun puhutaan nämä turhista kuluista. Ja tässä pitää painottaa myös sitä, että sosiaaliset tieteet, yhteiskunnalliset tieteet ja humanistiset tieteet ovat tärkeässä osassa. Ja tässä puhutaan paljon luonnontieteistä, teknologiasta, mutta meidän pitää muistaa myös, että humanistiset tieteet ovat saaneet paljon aikaiseksi edistystä. Ja voi vaikuttaa siltä, että ne eivät ole kovinkaan kiinnostavia. Ne ovat kuitenkin hyvin tärkeitä. Kiitoksia. Ja anteeksi, että käytin vähän liikaa aikaa. Grazie, abbiamo terminato gli interventi dei... No niin, näin olemme päättäneet varjoesittelijäkierroksen. Jatketaan seuraavalla osalla keskustelua. Kanchan, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Molto velocemente. Kiitoksia puheenjohtaja nopeasti. Haluan myöskin kiittää kolmea esittelijää. Esittää kaksi kommenttia. Ne tulee Madurellin puiteohjelmaan Ensinnäkin meidän pitää pyrkiä, pyrkiä takaamaan tukitaso niille ohjelmille, jotka katsovat erityisesti eurooppalaista ohjelmaa ja sitten myös katsoa myöskin kulttuuriperintöä. Kyllä eurooppalainen talous on tärkeä sektori, jota pitää ottaa huomioon myöskin talousarviossa. Me tulee sitten kollega Ellerin osallistumistasoon kysymykseen, niin meidän pitää myöskin katsoa tarkkaan, mikä yhteys tällä on sitten tuotantosektoriin ja teollisuussektoriin, varsinkin juuri pk-yritysten osalta. Siis tämä maailma näin yleisesti ottaen näyttää siltä, että täällä on ongelmia, mitä tulee juuri hallintokulujen korvaamiseen – ja myöskin, myöskin näitä markkinaan läheisyyttä puuttuu näistä. Eli tässä on vaikeuksia teollisuudelle osallistua näihin ohjelmiin, ja kulut ovat liian korkeat, ja saattaa jopa johtaa siihen, että toiminta loppuu. Joten meidän pitää katsoa, että mikä on tämän tutkimuksen tulevaisuus. Meidän pitää katsoa erityisesti juuri näitä kahta asiaa, kuinka myöskin voidaan yksityisen ja julkisen kumppanuuden ajatusta ehittää, kuinka voidaan tehdä tuottavia projekteja. Tässäkin voitaisiin katsoa ei pelkästään yksinkertaista rahoitusta, vaan myöskin yhteisrahoitusta. Edustaja Potinets, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä kaikkien esittelijöiden kanssa. Riera Madurell, Carvalho, mutta yksi asia. Tässä monet ovat samaa mieltä, mutta minua huolestuttavat ei, lähin, ei niinkään se, mitä tutkitaan. On, minua huolestuttavat nämä sisältökysymykset, jotka eivät välttämättä heijastu näissä papereissa esimerkiksi eh, toimielinten väliset suhteet. Me puutumme paljon siihen, miten nämä hankkeet käyttävät osallistumista, mutta mikä on kokonaiskapasiteetti tietty, tietyssä ohjelmassa? Minun mielestäni tätä pitäisi laajentaa. Se ei tarkoita sitä, että, mm, että puutumme tähän komission puolesta, vaan me olemme nyt nähneet, että miten on todellakin tapahtunut vallankaappauksia tällaisissa kysymyksissä. Tätä ei voida eh, hyväksyä, niinpä meidän täytyy, eh, meillä pitää olla enemmän eh, painotusta juuri tiedotukseen. Aivan ensimmäinen tässä on kordi, sen pitää muuttua ja sen pitää muuttua todella parempaan suuntaan. Siinä meidän pitää katsoa miten se toimii. Muuten äh, käy niin, että kukaan ei ymmärrä yhtään mitään ja sitten me, äh, äh, miten me tässä toimimme. Meidän täytyy taata myös se, että pienet hankkeet voivat elää. Komissiolla ei ole tätä varten henkilöstöä, mutta meille on puhuttu juuri tästä, että New Actions on juuri sellainen, jossa aika paljon hajautetaan tätä hallintoa. Tässä tarvitaan oikean tasoinen suunnitelma ja, mutta tämä on hyvin vakava tilanne ja mitä tekee komissio tässä suhteessa? Kiitoksia. Se kollega Bellinguer. Kiitoksia edustaja Bellinguer. Vente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten muutkin minä kiitän esittelijöitä. Me tulee rahoitukseen, niin tässä ei kyllä saa nyt livetä linjalta, vaan pitää kaikin keinoin painostaa, että tämä luku, joka sitten neuvostajat kirjoittaa, on aivan sopimaton. Tämän takia olen tehnyt myöskin tähän tarkistuksia, koska tämä on tärkeä asia minulle. Ja meidän pitää yhdessä edetä tässä kollegoiden ja varjoistelijoiden kanssa. Haluaisin todeta, että vain, tässä on tällä hetkellä kyseessä vain osa eurooppalaista tutkimusta Meillä ei ole tarpeeksi eurooppalaista ulottuvuutta tässä näin. Ja meidän tutkimuksemme perustuu vain valtion rajojen sisällä tapahtuvaan toimintaan. Heillä on koulutuksensa, heidän rekrytoinsinsa ja mentaliteetinsa on kansallista, kun taas USAssa ja Japanissa ja Kiinassakin on, ollaan toisella tasolla. Me olemme heikompia siis. ei tutkimus voi toimia enää niin kuin menneisyydessä. E, Lissabonissa, Lissabonin sopimuksessa tutkitaan sen 2019, tutkitaan, että eurooppalainen tutkimusalue on sellainen, jossa vapaa liikkuvuus on eurooppalaisen tutkijoiden ja tutkimustulosten suhteen taattu. Kuitenkin tällä hetkellä jokainen näistä toimii oman valtionsa sisällä jossa ei luoda siis mitään synergiaa. Siis meillä sitä ei ole näiden eri tutkimuslaitosten kesken. 5 prosenttia tutkimuksesta menee vain eurooppalaisen tutkimukseen, siis kuluu näistä varoista, ja 5 prosenttia kansalliseen tutkimukseen. Eli pitää pyrkiä tähän suuntaan painostaa myöskin komissiota toimimaan ja parosoa. Kiitoksia edustaja Castillo, olkaa hyvä. presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt tässä vaiheessa, aivan kuten monet tässä ovat jo sanoneet, meidän pitää kiittää esittelijöitä, esittelijöitä jotka ovat tehneet valtavasti työtä. He ovat toimineet synergiassa ja hyvässä yhteistyöhengessä hyvin harvoissa tapauksissa – ja nyt kun puhumme näin laajasta alueesta vielä, niin hyvin harvoin on nähty, että on näin eh, toimivaa yhteistyötä, mutta tämä pätee myös varjoesittelijöihin, koska eh, tietenkin tässä ovat toimineet sekä esittelijät että varjoesittelijät, ja tässä mielessä eh, on todellakin kiitettävä heitä tästä monimutkaisesta työstä. Mutta nyt ei ole kyse välttämättä näistä konkreettisista kysymyksistä, koska meillä on niin vähän aikaa me olemme keskustelleet tästä jo eh, aikaisemmin. Minulla on enää minuutti jäljellä joten minä haluaisin ottaa esiin pari seikkaa. Ensimmäinen niistä on se, että pyydetään esittelijöiltä, varjoesittelijöiltä, että joka kerta kun he uusivat tekstiä, joka kerran kun keskustellaan tarkistuksia, tarkistuksista, heidän pitäisi asettaa ennakkoedellytys eh, se, että yksinkertaistetaan ja osaaminen on tärkeässä asemassa. Nämä ovat eh, ne akselit, jotka eh, tosiaan pitää ottaa mieleen tämä osaaminen ja yksinkertaistaminen. Jos on jotakin lisättävää tässä suhteessa, niin silloin se on erinomaista ja tämä parantaa koko puiteohjelmaa ja näitä mietintöjä. Tällä hetkellä meidän pitäisi keskittyä siihen, että viedään päätökseen avoimet asiat ja äh, viedään päätökseen myös rahoituskysymykset. Ja tässä suhteessa meidän pitää todellakin näitä näkökohtia painottaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Kallas. Uh, thank you, madam. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Äh, haluaisin puhua tarkistusta ja onnitella esittelijöitä, mutta herra Eller, ravakar valjo, herra de Castillo. Ja täällä on myös uhoja komission käytävillä. jotka liittyvät Horisontti 2020 rahoitukseen. Neljä, nämä luvat ovat 40 miljardia, joka näyttää 12 miljardilta vähemmän kuin seitsemäs puiteohjelma. Joten minulla on sellainen tunne, että se pitäisi nopeasti saada päiväjärjestykseen, koska mut, olemme tekopyhiä kun sanomme, että tutkimus ja kehitystyö on kehityspolitiikkamme ytimessä, tästä emme tiedä, mitä teemme. Jos nuo luvut ovat oikeassa, jos huhut ovat oikeassa, niin me olemme tässä käyttäneet Aika laatia kaksi, horisontti 2020 ohjelmaa niin kuin ää, Mooseksen kymmentä käskyä, ja siitä näyttää tulevan pikemminkin jonkunlainen pieni lappunen kylään ilmoitustaululla. Minusta. Minä uskon tutkimus- ja kehitystyöhön. Nykyisen kehityksen pääpilarina. Jos me uskon tätä, niin ja rahat sitten maatalouteen. Ja sanotaan sitten, että harrastaa jotain muuta kehityspolitiikkaa kuin Lissabonin strategian politiikkaa. Grazie, la collega Crostet, prego. Kiitoksia, edustaja Crostet, olkaa hyvä. La presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin minä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy toimia yhteistyössä esittelijöiden kanssa, jotta voimme säilyttää vaatimuksemme, joka liittyy tutkimuksen innovaatioon. Nyt ei voida keskustella vuosikausia siitä, miten tarpeellista on tukea tutkimusta, koska innovaatio on todellakin ainut keino löytää kasvua ja todellakin meidän pitää miettiä budjetteja. Meidän pitää saada aikaan se, mitä toivomme. Mikä on kansalaisten intressi tässä? Se on työllisyys ja terveys. Eli lääketieteellisen tutkimuksen alalla pitää ne tehdä vielä paljon ja me tiedämme, tiedämme, että terveystutkimuksen alalla tarvitaan pitkiä budjetteja. Emme voi miettiä, että annetaan rahoitus tietyssä vaiheessa ja sitten jatkossa sitä pienennetään. Eli meillä on valtavat tarpeet, varsinkin sairauksissa soluhoidoissa. Meidän täytyy päästä eteenpäin ja se on aivan välttämätöntä. Siinä meidän täytyy säilyttää ne budjettitasot, joita ollaan saatu. Siinä ei mennä taaksepäin. Tässä pitäisi EUta hiukan torua byrokratiasta ja meidän pitäisi yksinkertaistaa meidän pitää parantaa yksityis-julkiskumppanuutta ja kun puhutaan pk-yrityksistä, niin todella pitää parantaa asiantilaa. Minä olen aivan samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme osaamista, joka liittyy yksinkertaistamiseen, mutta meidän ei pidä sivuuttaa lääketieteellistä tutkimusta. Meidän, pitää, meidän ei pidä hyväksyä sellaisia kompromisseja, joissa ei ole mitään numeroita komissio yrittää että meidän pitää toimia solidaarisesti ja meidän ei pitäisi tässä mennä taaksepäin, varsinkaan kun puhutaan tutkimuksesta ja lääketieteellisestä tutkimuksesta. Grazie. Kiitoksia. Edustaja olkaa hyvä. Eh, thank you. Kiitos, arvo puheenjohtaja. Kuten monet kollegat, olen jossakin määrin huolestunut siitä ehdotuksesta, että, että budjettia dramaattisesti pienennetään. Siinä ei ole mitään järkeä. Meidän pitäisi nyt alustavasti lähteä siitä linjasta, että me pitäisimme mahdollisimman lähellä alkuperäistä linjasta. Aluksi puhuttiin sadasta miljardista, ja sen, sillä on erittäin hyvät perusteet, kuten herra Eller totesi. Tämä on ainoa kasvu- ja työllisyysstrategia Euroopassa. Tämä on ainoa mahdollisuus luoda se tietoyhteiskunta, josta me puhumme. Tämä pätee kaikkeen, myös maatalouteen. Joten tästä rahoituksesta saatava osinko on isompi kuin millään muulla alueella. Tutkijatkin ovat osoittaneet, että yritykset, jotka investoivat tutkimukseen, pärjäävät lamassa paljon paremmin kuin muut. Kun me puhumme 2020 strategiasta, ja jos heti vedämme maton alta sen yhdeltä äh, strategialta, eli tutkimus osu, rahoituksen osuuden kasvattamisesta Yhdysvaltojen ja Japanin tasolle, niin ammumme itseämme jalkaan. Meidän pitäisi yhdessä sanoa, että me haluamme sellaisen budjetin, jota kaavailemme, Tämä pitäisi olla meidän linjaloksi. Ei pidä antaa merkkejä, että me hyväksyisimme tai odottaisimme pienennyksiä. Meidän pitää ottaa tiukka linja. Ei tarvitse tutkimusta sen osoittamiseksi, että tämä tuottaa osinkoja työpaikkojen, yritysten ja tuotteiden luomisen muodossa. Grazie, collega Vidal Quadras, prego. Kiitoksia, edustaja Vidal Quadras. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, epäilemättä puiteohjelma on erittäin olennainen kysymys meidän lainsäädäntöohjelmassamme ja tietenkin pyrimme eh, aina eh, hyvin laadukkaaseen työhön. Meillä onkin tässä pari eh, esittelijöitä, jotka ovat eturivin tekijöitä. Haluan kiittää heitä kaikkia. Tämä puiteohjelma kehittyy vielä ja siitä keskustelemmekin vielä. Ja se tapahtuu eh, sellaisessa tilanteessa, jossa monet jäsenvaltiot ovat tehneet valtavia leikkauksia budjeteissaan kriisin takia ja nimenomaan tutkimuskehitysbudjetistaan. Ja niinpä meidän tehtävämme ja mikä meidän, eh, meille on tärkeää eh, juuri tässä ohjelmassa on laatu ja Tämä pitää ottaa huomioon myös olosuhteiden näkökulmasta. Tässä on muutama seikka, joihin pitää erityisesti kiinnittää huomiota. Tietenkin nämä tarkistuksia on valtavasti, koska tämä on niin tärkeä kysymys meille. Ensinnäkin nämä tarkistukset, joissa painotetaan sitä, että pitää analysoida, mitkä ovat ulkoistamismuodoista parhaimmat. Tässä on painotettava poikkitieteellisyyttä ja monitieteellisyyttä, koska äh, tosiaan nämä äh, toimitaan paljon äh, sellaisilla alueilla, että monet alat ovat mukana. Ja meidän pitää mahdollisimman nopeasti saada aikaan myös konkreettisia tuloksia näissä koulutusjärjestelmissämme. Ja tietenkin tässä on tärkeää, että PK-yritykset tulevat mukaan. Ja kun puhutaan nämä parlamentin oikeuksista ja niiden puolustamisesta, sekin on olennaista. Tässä meillä on edelleen vielä työtä tehtävänä. Ertog. Kiitoksia kollega Herzog olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin onnitella esittelijöitä. Ja tämä iso yleisö osoittaa, että keskustelu herättää paljon kiinnostusta. Tämä tulee olemaan taistelu lähinnä neuvoston ja meidän välillä. Neuvoston leikkausehdotus tutkimuksessa on mahdoton hyväksyä, koska parlamentti on hyvin yksimielinen tästä. Haluaisin lähettää viestiä neuvostolle, että jos haluatte laihduttaa, ei täytyy haluttaa diettiä, vaan myös urheilua. Austri- säästöpolitiikka on dietti ja investointeja ja urheilua, joten täytyy vähän treenata. Emme hyväksy leikkauksia täällä. Emme myöskään halua infrastruktuurissa leikkauksia, mutta jos me haluamme tutkimusta tapahtuvaksi, mainitsin yhden ison asian, joka on sekä neuvostossa että parlamentissa vaikea meidän täytyy välttää estävää vähemmistöä neuvostossa mailta, jotka eivät saa tutkimusrahoitusta siinä suhteessa, mitä ne haluavat. Ei ole totta, että nämä 12 maita, joista me puhumme, vastaisivat vain 12 prosenttia tutkimuksesta. Tällä hetkellä me kohtaamme tilanteen, jossa 12 maasta saa vain 12 prosenttia tutkimusrahaa, ja itse asiassa vain kaksi maan ja näistä saa sitä rahaa ja loput eivät. Meidän täytyy saada nämä maatkin sanomaan kyllä tälle tärkeälle EU-instrumentille. Toinen tärkeä asia on iso taistelukysymysneuvoston kanssa. Meidän täytyy pelastaa EU, e tutkimusinfrastruktuuri. Ja, ja meidän täytyy välttää se, että 5 prosenttia EUn tutkimuslaitoksista vähentää 5 prosenttia henkilöstöä. Me voi tappaa EUn tutkimustoimintaa ja laitoksia. Ja kiitän kaikki, jotka kirjoittavat tarkistuksia, joka liittyy pk-yritysten osallistumiseen. Eli kollegat, meidän täytyy olla erittäin yhtenäisiä, jos me haluamme tämän kasvu- ja työpaikkapaketin eteenpäin. Näin me lupasimme kansalaisille. Prego. Kiitoksia, edustaja Ori, olkaa Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin budjetista. Minulla on sellainen vaikutelma, että tässä nyt menetään menetetään mahdollisuus eurooppalaista tutkimusta. Mitä eh, sanovat valtion päämiehet? He sanovat, että lisää ei tule rahaa. Olisi pitänyt toimia minun mielestäni niin, että olisi neuvoteltu eh, kansallisten budjettien vähentämisestä, jotta niitä olisi eurooppalaistettu. Kuudes tutkimusohjelmaan 20 miljardia, seitsemäs 50, 53 miljardia ja pyysimme 100 ja nyt saamme sitten komission ehdotuksessa 80. Emme sitä saa, koska jäsenvaltioiden kanssa olisi pitänyt neuvotella ministeri kerrallaan, jotta ne olisi näytetty, että he saavat aikaan säästöjä ja mielestäni me menetämme mahdollisuuden eh, lisäeurooppalaistamisessa. Eh, ensin eh, puhuisin vielä yksinkertaistamisesta. Haluaisin varmistua siitä, että Semeta-komissiossa, joka on vastuussa tästä ja e, rahoitusosasta ja sitten e, komission e, tiedepuolella. Siellä olisi hyvin, hyvä yhteistyö. Meillä on tärkeää, että päästään ensimmäisessä käsittelyssä eteenpäin. Tämä otetaanko meidän huolenaiheemme välttämättä huomioon. En ole siitä mitenkään varma. Minulla ei ole mitään avustajia, jotka ovat hyvin palkattuja. Minä haluaisin, että nämä kaksi tekevät hyvää yhteistyötä esittelijän esityksen pohjalta. Ja mitä tulee sitten Rovari Ramadurellin mietintö, minä esitin tarkistuksen 10 miljardia lisää Minun mielestäni meidän pitää kuitenkin puhua tässä juuri teollisuudesta ja sitten lopuksi vielä kollega Eelerin mietintö. Minä olin komission kannalla 100 prosenttia. Se olisi yksinkertaisempaa. Ja sitten ennen kuin unohdan, niin sitten valmisteverot näissä yksityiset yritykset, niissä se koskee nimenomaan patentteja. Kiitos. Grazie. La parola. Kiitoksia. Sitten komission edustaja, edustaja Smith, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi onnittelisin esittelijöitä ensiluokkaisesta työstä. Tässä on valtava tehtävä, tuhansia tarkistuksia ja niistä täytyy luoda hyviä kompromissitarkistuksia. Täällä on hyvin yhtenäinen ja se tietysti on rohkaisevaa. Aloittaisin budjetista. Ratsukalas, muutkin ovat ottaneet budjetin esille. Mutta kun kysytään, mikä on B-suunnitelma tälle komission ehdottamalle 80 miljardille, sain parlamentin 100 miljoonaa. Tästä me pidämme kiinni. Toivomme, että te pidätte kiinni siitä tähän, tästä sitoumuksesta, jonka aluksi jo teitte selväksi. Pari reaktiota näistä tarkistuksista, tästä valtavasta työstä, josta, josta olemme kovasti kiitollisia. Madorel ja Carvalho, olemme iloisia, että pitää tässä strategisessa lähestymistavassa. Teillä fokus säilyy, pitää tässä rakenteesta, vaikka ideoita on estetty, että äh, tut, kuutosohjelma jättäisiin kahteen Mä iloisin, että tuette huippuosaamista, ja tästä mieltä, että sinä ei pidä tehdä kompromisseja. Ja samanaikaisesti tuette komission ehdotuksia ponnisteluita osanoton laajentamiseksi. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta osanotto olisi paljon parempaa kaikissa Horisontti 2020 maissa ja yhteisön puiteohjelmissa. Olemme myös iloisia suora sanaisesta tuesta Euroopan teknologiainstituutille. Se valtavasta mer- ja pk-yritysten valtavasta merkityksestä kilpailukyvyn ja työpaikkojen kannalta. Olemme panneet merkille näistä painotuksista, jotka liittyvät varastointiin, meri, ulottuvuuteen. Olen iloinen, että pyritte keskittämään sitä sen sijaan, että meillä olisi joulukuu, jossa josta rakoo kaikenlaisia toiveita. Arvostan esittelijöiden työtä pitää kaiken virtaviivaisena. Aavoita päänsä kaikki painottivat ja tärkeää on, että julkaisen avoitta pääsyä ja avainta pääsyä dataan ei samasteta avaimessa päässä pitää olla tarkkana, ettemme karkoita teollisuutta, se tappaisi ohjelmia. Herra Eller ohjelmassa tunnistaa yksinkertaistamisen tarpeen. Ja herra oli ottaa oikeassa, että uudessa muodossa direktiivi mahdollistaa yksinkertaistamisen. Ajatellaanpa esimerkiksi arvonlisäveroa. Se tulee olemaan hyväksyttävä kustannus. Me olemme sitä kiitollisia. Kiitämme tuosta. Ellerin mietinnön suhteen olemme erittäin tyytyväisiä että tilintarkastustuomioistuimen äskettäinen kertomus tukee sataprosenttisesti komission ponnisteluita yksinkertaistaa asioita niin, että meillä on yksi rahoitusaste. Kohderyhmien välillä ei mitään eroja. Tilintarkastustuomioistuimen äh, kertomus on sataprosenttisesti komission ehdotusten takana ja arvostamme sitä, että herra Eller on liikkumassa tähän suuntaan myöskin, vaikka hän aivan oikeutusti painostaa myös tätä rahoituksen moninkertaistamisen mahdollisuutta. Meidän täytyy myös toistaa vielä, että olemme iloisia, että parlamentti on niin yksimielinen ei ainoastaan budjetin suhteen, vaan myös sisällön suhteen. Ja, ja se, että haluatte mahdollisimman nopeasti sovun näistä tarkistuksista, sitä me juuri keskustelun tässä vaiheessa tarvitsemme. Selkeä kanta Euroopan parlamentilta hyvin pitkälle komission kantojen mukainen osoittaa kansalaisille, että olemme vakavissamme tietoyhteiskuntaan investoinnin suhteen. Kiitoksia. Kaksi minuuttia vielä. Tämäkin on seuraava keskustelu. Näille esittelijöille vielä kaksi minuuttia, koska meillä on seuraava vaihe tulossa kohta, mutta olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja nyt on aika mahdotonta parissa minuutissa referoida kaikkia näkökohtia, joita tuli esiin tässä keskustelussa. Voin sanoa ainoastaan sen, että laitoin ylös kaikki nämä huomiot ja totta kai nämä kysymykset, joita on esitetty, niistä olen samaa mieltä. Me teemme töitä kompromissitarkistusten palissa ja pyrimme todellakin ottamaan huomioon kaikki heidän ehdotuksensa, ajatuksensa ja joista haluan todellakin kiittää. Ja haluan kiittää heitä näistä, tästä tuestaan. Ottaisin aivan henkilökohtaisesti esiin hyvän työn, työn ja hyvän yhteistyön, joka meillä on ollut muiden esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa, samoin kuin komission kanssa. Minun mielestäni Tämä on sellainen asia, joka vie meitä valtavasti eteenpäin tässä työssämme, aivan kuten tuli esiin näissä puheenvuoroissa. Rova Carvalho ja herra Eiler eh, ottivat esiin tärkeät näkökohdat, mutta eh, ne asiat, jotka ovat vielä avoimia, niistä ei ole tullut vielä eh, sopimusta. Niistä, niiden parissa pitää tehdä vielä töitä. Pari seikkaa vielä, jotka mielestäni pitäisi ottaa esiin. Avoin saatavuus siis me, meidän mielestämme sen pitää olla lopputavoitteena ja meidän pitää kulkea kohti tätä tavoitetta koko ajan. Meidän täytyy tehdä ero tutkimustulostietojen ja patenttien välillä ja meillä on tässä suhteessa tietty ongelma. Tämä on ensimmäinen vaihe, ja meidän täytyy nyt löytää ensimmäinen vaihe konsensuksessa. Ja sitten osallistuminen, os, osaaminen, osaamispohja. Meidän ei pidä tässä suhteessa perääntyä lainkaan. Meidän, me tarvitsemme lisää osaavia tutkijoita, niinpä tämä on keskustelu, joka menee vielä laajemmalle alueelle kuin pelkästään alueelliselle ja rakennerahastoihin. Ja sitten pari sekuntia. Tiede ja yhteiskunta. Me olemme aivan samaa mieltä tavoitteista. Me haluamme tehdä eron sosiaalisen tutkimuksen välillä ja mun tutkimuksen välillä. Meillä pitää olla tietty budjetti näihin eri osioihin. Ja sitten osallistumissäännöt, olen aivan samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin. Tämä on erittäin tärkeä asia. Meidän pitää jatkaa työtä tässä eh, niin, että eh, ottaa huomioon eh, kulut. Ei ole helppoa ottaa huomioon sekä yksinkertaistamista että näitä rahoitusnäkökohtia, mutta tässä halutaan todellakin päästä yhteisymmärrykseen. Minun mielestäni meidän kantamme on hyvin selvä tästä eteenpäin. Me panostamme siihen, että saamme mahdollisimman suuren rahoituksen tälle ohjelmalle. Ja totta kai eh, minäkin olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni eh, antaa tässä lisävoimia ja meidän pitää saada ymmärrettyksi tämä kysymys myös muille. Ja haluaisin vielä kiittää tämän valiokunnan sihteeristöä ja ryhmän sihteeristöä. Todellakin me olemme saaneet paljon tukea heiltä. Ilman tätä tukea emme olisi päässeet eteenpäin näin hyvin kuin olemme nyt päässeet. Kiitos. Grazie, kollega Carvalho. Kiitoksia, edustaja Carvalho. Olkaa hyvä. President. I would like to thank all the com- Kiitos, puheenjohtaja. Kiitän kollegoita kommentoista. En voi reagoida kaikkiin. Tiivistän kuitenkin pääviestin. Hoippaosaaminen ja yksinkertaistaminen ja fokuksen säilyttäminen. Eli meidän pitäisi yksinkertaistaa tekstiä, mitä Vicky Font sanoi. Yksi esimerkki monista tarkistuksista äh, ovat tarkistukset, jotka liittyvät sukupuoleen. Meidän täytyy saada tärkeä, hyvä artikla liittyen tasa-arvoon ja yhdistää tarkistuksesi. Ja tekstiä on yksinkertaistettava niin, että fokus säilyy. Hyppuosumisen suhteen me emme tee mitään kompromisseja sen suhteen. Mutta meidän on löydettävä huippuosaamista siellä, missä sitä on. Ja sitä on kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy pyrkiä tasapainoisempaan osanottoon jäsenmaiden kesken ja jäsenmaiden sisällä, koska jäsenvaltioiden sisälläkin on keskittymistä. Sitten on tehty paljon ehdotuksia aiheesta. Monia käsitellään jo erityisohjelmissa. Terveyttä, kroonisia sairauksia, painotetaan kulttuuriperinne. Kantasolusta toinen aihe, joka täällä mainittiin, kaikki esittelijät haluavat pitäytyä seitsemän ja kompromississa, eli status quoissa. Se on hyvä ratkaisu, se toimii, älkäämme loppuko siitä. Katsotaan, miten neuvottelut etenevät Horisontti 2020 ohjelman puitteissa budjetin suhteen. Muistuttaisin teitä, että parlamentti, sillä on paljon sanavaltaa budjetin suhteen. Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on enemmän valtaa budjetin suhteen. Eikä meidän pidä hyväksyä sitä arvoa, josta käytävillä kuiskutellaan ja jonka sanotaan olevan neuvoston ehdotus. Lopuksi kiitän kaikkia kollegoita. Myös hyvästä, kiittäisin hyvästä yhteistyöstä komission kanssa, ITRA neuvonantajien sihteeristön kanssa, omien neuvonantajani kiittäisin ja myös kaikkien ryhmien neuvonantajia. Kiitos. Kiitoksia edustaja Eer, olkaa hyvä. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Hyvän perustavaa laatua oleva kommentti. Meidän pitää olla selville, että emme toimi erillämme, vaan että pitää olla tietynlaista yhteyttä jäsenvaltioihinkin edustajina. Ja haluan todeta, että tarvitaan myöskin konsensus. Eihän voi olla niin, että saksalainen liittokansleri toteaa, että euron pitää kasvaa, mutta sitten ei kerro, mistä nämä varat tulevat, koska tämä onkin kuitenkin tärkeä asia. Eikä voi olla niin, että Ranskan presidentti puhuu kasvusta ja sitten menee neuvostoon ja on sitten valmis siellä leikkaamaan ensi ainoata kasvuohjelmaa. Eikä voi myöskään niin, että puolen pääministerikin puhuu kasvusta ja samalla sitten neuvostossa erityisesti neuvottelee juuri kohoisiorahastoasiasta. Ja tästä voitaisiin nyt voitaisiin puhua kaikkien 27 jäsenvaltion osalta. Haluan vain selkeästi todeta, että onko meillä nyt yhteisöllisyys ja onko meidän pitäisi olla se. Ja tehdään vielä selväksi, että tämä keskustelu, jos tässä puhutaan pelkästään puiteohjelman ja leikkaamisesta. No, se saattaa ehkä johtaa kompromissiin. Mutta sitten pitää miettiä sitä, että onko meillä ylipäätään näin kasvunäkymiä. Onko meillä Eurooppa 2020 tavoitteet enää sitten voimassa. Silloin me olemme kyllä jättäneet kyllä tämän suuren tavoitteen taakse, eli kasvu- ja innovaation luominen. Meidän pitäisi olla kykeneviä yhdessä – muotoilemaan tällaiset tavoitteet, vaikka on tiettyjä muitakin etuja tässä, maatalous ja kohesiokin. En halua mitään konfliktia kohesion kanssa tässä. Meillä on erittäin hyviä ehdotuksia, kuinka kasvun ja tutkimuksen asiat voidaan yhdistää kohesioteen. Tässä on sellainen kvanttihyppäys tapahtunut. Ja nyt ei saa vanhojen juopien enää syntyä täällä. Meidän pitää löytää näitä yhtiä, yhteneviä asioita myös budjetissa. Ja viimeinen kommentti on tekninen luonteeltani. Tässä on kaksi asiaa, josta pitää puhua myöskin eh, puheenjohtajan kanssa ja sihteerin kanssa tässä. Oikeusvalikunta puhui kantasoluista ja epäilevät tämän päätöksen oikeusperustaa. Onko sillä sitä vaikutusta menettelytapaan ja se vaikuttaa myöskin siihen, kuinka me annamme sihteeristölle evästystä matkaan, kuinka voidaan taata oikeusvarmuus tässä asiassa. Sillä jos, jos ähm, lakivaliokunta epäilee tätä oikeusperustaa, niin meidän pitäisi miettiä, mitä teemme tämän asian suhteen tämän jälkeen. Ja toinen asia, jonka haluaisin mainita, haluaisin myöskin arvion siitä, että miten ydin fuusio asiat voidaan. Ja jos me jatkamme tällä tiellä, niin fuusio on sitten kuollut asia. Ja meillä on kuitenkin sitovia sopimuksia. Mistä nämä varat otetaan? Ovatko sitten yhteisön vai jäsenvaltioiden budjeteista? Eli tässä on tässä oikeudellisia kysymyksiä ja pyytäisin sihteeristöä katsomaan näitä asioita, että meillä on tähän kokonaiskonseptiin jonkinnäköisiä vastauksia valmiina. Grazie. Passiamo adesso al secondo... Kiitoksia. Sitten menemme seuraavaan blokkiin ja vähän lyhyemmin puheajoin. Lambert ensin, neljä minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, aloitan anteeksi pyynnöllä. Meillä on sitoutuminen er, eräässä Belgian tärkeimmässä akateemisessa instituutiossa. Mä menen sinne iltapäivällä puhun mietinnöstä, mutta meillä on aikaa kuunnella kaikkia kommentteja, mutta Kamilla Bursi, joka työskentelee läheisessä yhteistyössä, kuuntelee ja lupaan, että kaikki kompromissitarkistukset heistävät tämän kuuntelinen laatua. Emme ole vielä tehneet kaikkia tarkistuksia, kompromissitarkistuksia, koska sama tiimi toimii myös varjoesittelijänä, joten aloitamme tästä varjoesittelijän työstä aluksi. Mutta tarjoamme teille kompromissitarkistuksia joko tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa, joten voimme tavata ensi viikolla. Hyvä asia on, että suurin osa kompromissitarkistuksista, joita meillä lähetettiin, on melko johdonmukaisia keskenään, menevät samaan suuntaan. Joten teen saman kuin teen kommenteissani kolmelle muulle esittelijälle al- viitan alueeseen, jossa meillä on erimielisyyksiä tarvitaan hyvää taitaa laajan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Ensinnäkin ero ylhäältä alas, alhaalta ylös lähestymiltä kanssa komissio aloittaa ylhäältä alaspäin. Me valitsemme kuusi aihetta ja, ja nämä kiksit aloitetaan ni, niistä ja sitten homma on selvä. Me ehdotamme kilpailuun perustuvaa järjestelmää, missä kentältä tulee ehdotusten lainan pohjalta tehdään päätöksiä. Todennäköisesti lopuksi me saamme tällaisen yhdistämään molemmista. Me haluamme joka tapauksessa järjestelmän, joka on joustavampi. Täällä on tarkistuksia, jotka menevät samaan suuntaan, mutta ehkä tarvitaan myös jotain rahoituksen ennustettavuutta, joten emme voi täysin edistää jotain, että kutsuisin liberaaliksi ja kilpailua edistäväksi. Toiseksi, mitä me voimme mitata ja seurata työn laatua, jota ei tee harjoittaa, miten voimme ainoasti valvoa, sen toimintaa haittamatta sen toimintaa itsenäisenä eliminä. Meidän on löydettävä myös oikea tasapaino kahden lähestymistavan välillä. Meidän on löydettävä tasapaino liiallisen valvonnan ja liiallisen tilivelvollisuuden puuttumisen välillä. Komissio jo lisää Euroopan innovaatioteknologian instituutin varoja seuraavalla budjettikaudella Ähm, kun raha tulee lisää, vastuuvelvollisuudenkin pitää katsoa, kasvaa. Minusta EIT ansaitsee tämän. Se on tehnyt valtavan hyvää työtä ensimmäisenä vuosina, ensimmäisenä tämmöitä kuukausina. Se ansaitsee meidän luottamuksen, mutta luottamus ei saa olla sokea ja vailla valvontaa. Näillä alueilla tarvitaan lisää keskustelua. Kysytte, onko se siinä? Jos se siinä on, varmasti saamme savun nopeasti. Niin toivon. Ja haluan tehdä yhteistyötä kompromissien suhteen. Ja saatte siis viikon lopulla tai ensi viikon alussa. Tässä ei edes mennyt neljä minuuttia. Ja siinä se oli. Kiitoksia edustaja Lammers. Sitten edustaja Matias, olkaa hyvä. Ehm, eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia tarkistuksista, joita olette tehneet. Kiitoksia yhteistyöstä. Ja näin, että täällä on paljon päällekkäisyyttä. Erään Lambertsin asioiden kanssa, mitä hän mainitsi täällä jo, mitä minäkin aion mainita. Hän varmaan on ihan samalla aaltopituudella minun kanssani. Mutta tässä on kuitenkin yksi organisaatiokysymys, mikä ottaa huomioon. Ja se on se, että kun suunnallisesta tarkistusta koskee liitettä, joka, joka komissio on tehnyt, ja kun katsoin näitä kohtia läpi, ja pyrin määritelmään sitä, että mitkä ovat tärkeimmät kohdat. Ne no oikeastaan minusta kyllä artikkelit ovat tärkeämpiä kuin liitteet, joten minä pyrin tästäkin takamaan sen, että artiklat ja liitteet ovat johdonmukaisia keskenään, tietenkin tarkistusten pohjalta. No, pyrimme tekemään kompromissit, ehdotuksia näistä tarkistuksista ja viimeistään ensi viikon loppuun mennessä voimme tehdä ehdotuksia tästä. Jos katsomme näitä tarkistuksia, niin näemme, että tässä mitään suurempia ristiriitoja ole. Tässä on kyllä vain, että mihinkä suuntaan EITtä tullaan kehittämään mutta meillä onkin sitä aika pitkälti yhteisymmärrys ryhmien kesken sen suhteen, kuinka tärkeä EIT on, ja EITllä pitää olla tärkeä rooli seuraavassa puiteohjelmassa. Ja tiedämme, että sen pitää taata myöskin innovaatio, ja se pitää myöskin vahvistaa tässä roolissa. En usko, että mitään radikaalia kompromissijoituksia tarvitsee kyllä työstää. Kyllä tämä on aika paljon samoilla linjoilla. Joissakin tapauksissa muuttaa komissiorotusta sisällöllisestikin. Katsotaanpas ensin niitä kohtia, jos ei muuta komissiorotusta sisällöllisesti. Nämä kiksit näiden suhteen. Ne ovat monella alueella tärkeitä, tämä pitää mainita tarkemmin, yksityiskohtaisemmin, kuinka tämä toimii. Suuri osa näistä tarkistuksista tietenkin viittaa komission tekemään ehdotukseen. Meidän pitää katsoa näitä tarkemmin sitten, kun tulemme tähän vaiheeseen. Näkin tässäkin kyseessä se valintaprosessi, kuinka kiksit valitaan. Tämä liittyy myöskin kiksien rahoitukseen yhdessä aallossa vai kahdessa aallossa toisin kuin komissio ehdottaa. Täällä on monia kollegan ehdotuksia, jotka vaativat enemmän joustavuutta tälle alalle. Ei kaikkea voi määritellä alhaalta ylöspäin. Ja sitten täällä on myöskin kiksien koosta tarkistuksia. Me tarvitsemme eri kokoisia kiksejä eri tarkoitusperiä varten – ja sitten täällä on myös tämä linkittäminen, kiksit ja muut välineet, yksityisjulkiset kumppanuudet, yhteisyritykset. Ja tämä tulee kuitenkin tämän tiettyjä sisältömuutoksia komission tekemään ehdotukseen, mutta uskon, että tässä on kyllä myöskin varmaankin kyllä sen verran vipua takana, että saamme kompromissin aikaiseksi. Ja sitten Täällä on myöskin muita alueita, joille tarvitaan kompromisseja. Mutta tulen näistä kertomaan teille myöhemmässä vaiheessa. Mutta nämä eivät muuta niinkään paljon komission tekemää ehdotusta. Ja nämä liittyvät lähinnä paikkaan ja työn keskittämiseen. Ja sitten linkitys myöskin rakennerahastovaroihin, kuinka näitä voidaan – käyttää tässä hyväkseen. Mutta haluaisin kuulla myöskin kollegoiden kommentteja näihin asioihin. Ja otan tekemään kommentit huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Johnson, olkaa hyvä. Fru ordförande. puheenjohtaja, haluan tälläkin alueella ilmaista niin esittelijöille ihan samoin kuin aikaisemman kolmen mietinnön keskustelun yhteydessä. Yhteistyö on ollut erinomaista pyrkiessämme löytämään mahdollisimman laajoja ratkaisuja. Ja vain muutaman lyhyen kommentin näistä kahdesta mietinnöstä. Ja keskityn näihin kikseihin ja tähän 3 plus 3 periaatteeseen, jota on ehdotettu. Tässä on tärkeää pyrkiä siihen, että kilpailu on tasavertaista näiden kuuden ehdotettuun kiksin suhteen niin, että ne voisivat toimia enemmän samanaikaisesti. Joten ne voisivat kilpailla, jota me voisimme vertaista, vertailla näitä kuutta kiksiä. Ja me haluaisimme edistää tällaista yhteistyötä teollisuuden ja tutkimuksen välillä laajemmalta pohjalta, kun jos meillä olisi 3 plus 3 työskentelytapa. Voisin myös sanoa, kun tässä on joukko tarkistuksia, jotka pyrkivät pienetämään EITen budjettia, minä haluaisin sanoa, että on hyvää ja arvokasta löytää mahdollisimman laaja yhteinen näkemys, että tässä, tämä alue ar- ansaitsee sen budjettirahoitukset jotka ehdotuksessa mainitaan. Minä, kuten monet muut, ilmaisimme epäilymme ei tee aloitteeseen aluksi, mutta olen vakuuttunut kontaktien jälkeen teollisuuden kanssa ja esimerkiksi näiden seminaarien jälkeen, mitä meillä on ollut täällä parlamentissa. Olen vakuuttunut suuresta tuosta juuri tälle työskentelytavalle. Kiitos. Grazie, kollega Tsukalas, prego. Kiitoksia edustaja Tsukalas, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I was... Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Van Nistelrooy ei päässyt paikalle, joten minä edustan täällä häntä ja hänen näkemyksiään. Minä pyydän siitä syystä vähän harkintansa ajankäytössä. Ensinnäkin ottaisin esiin sen, että yhä useammat kollegat ovat huomen, huomanneet, miten tärkeä mm, potentiaali on ITssä. Aikaisemmin se oli ikään kuin musta laatikko siitä, ihmiset eivät olleet varmoja siitä, mitä nämä kiksit ovat, mutta nyt tämä on tullut selväksi useimmille, että EIT voi olla se puuttuva väli väline, jota tarvitaan siinä, että saamme aikaan innovatiivisia hankkeita, saamme pk-yritykset mukaan ja saamme aikaan vairautta. EIT on todellakin se lenki, joka auttaa täyttämään sen kehyksen, että saamme tieteen muodostettua rahaksi ja edistää sitä tutkimuksen muodossa. On aivan selväksi tullut näiden tarkistuksen myötä, e, että se on hyvä. Minä tuen EITtä ja näitä ehdotuksia ajatellen sitä, että sen rahoitusta lisätään, sillä on hyvin tärkeä rooli horisontti 2020 ja se edistää innovaatiota, tutkimusta ja lisää myös alueiden välistä yhteistyötä ajatellen koulutusta, elinkeinoelämää ja auttaa myös EUn innovaatioprosesseissa. Minun mielestäni EIT on ainut väline, jolla on horisontti 2020 mahdollisuudet siihen, että pidetään tieteen kolmittöissä vallalla edelleen. Ja siinä se on hyvin lähellä koulutusta, innovaatioprosesseja. Näin pyritään saamaan aikaan tätä edistystä. Siinä käytetään myös yrittäjyyttä, innovatiivisuutta PK-yrityksistä. Myös tämä se käsite voi toimia tällä tavoin kiinteässä yhteistyössä Euroopan kansallisten ja alueellisten tutkimusyhteisöjen kanssa, mutta nämä yhteisöt, niillä on hyvin tärkeä asema ja pitää niitä saada mahdollisimman paljon luotua, koska se, se johtaisi, jos niitä on liian vähän, se johtaa siihen, että ne ovat myös keski, keskinkertaisia tässä on keskitytty nimenomaan sellaisiin osaamiskeskuksiin, jotka ovat jo olemassa, mutta tässä on mahdollisuus myös tarjota mahdollisuutta nouseville tutkimusyhteisöille, ei ainoastaan EU-budjetista. Ja tällä tavoin näistä e-, yhteisöistä voi tulla keskuksia, ajatellen tulevia yhteisöjä. Nyt kun pitää koordinoida ja valita näitä kiksejä, siinä eh, pitää kiinnittää erityisesti huomiota näihin näkökohtiin. Olen tyytyväinen eh, siihen panoksiin, jonka te annatte ja haluan kiittää teitä ajatellen eh, EIT-kysymystä. Mutta tässä meidän pitäisi äänestää valiokunnassa jo lokakuussa ja sen jälkeen täysistunnossa jos neuvosto pääsee sopimukseen aikaisemmin, niin on paljon vahvempi neuvotteluasema ja siitä syystä on tärkeää, että pääsemme kompromisseihin tarkistuksista mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Ecco, stabilito che ha parlato più dei rapporteur. Niin, puhuitte nyt pidempään kuin esittelijät. Sitten edustaja Vieres Cortines, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minua huolestuttaa kovasti tämä teknologiainstituutti, koska minun mielestäni tämä on vanhojen mallien jäämistä tehtävä uusi epäjohdonmukainen kokonaisuus. Tämä tutkimus, koulutus yhteisö. Miten mahdollista, mitä on mahdollista, että nämä kiksit ovat niin konkreettisia? Tässä erityisosaaminen nämä e, ei ole mikään yhteisö, joka määrittelee tietyn proteiinin. Siinä keskitytään tiettyyn robotin alueeseen. Siitä syystä minä en ymmärrä, miten tämä kiik olisi niin konkreettinen. Miten voidaan käsitellä juuri näitä yksi mm, näitä aiheita. Ja minä olen vaatinut sitä, että määriteltäisiin osaamisalue näille kikseille ja pitäisi sitä kautta uudistaa niiden tyyppi, miettiä mitkä ovat jo olemassa olevia ja jos näin ei toimita, niin miten me kerromme tästä ihmisille? Se on aivan mahdotonta. mahdotonta. Niinpä tässä äh, kyse on äh, tutkijayhteisöstä. Mm, jos siinä mennään konkreettiselle tasolle, niin äh, silloinhan mennään todella konkreettiselle tasolle ja minun mielestäni tätä pitäisi yrittää torjua. Tässä pitäisi määritellä osaaminen ja systeeminen luonne ja tällä tavoin voidaan välittää tietoa. Kiitos. Grazie, la collega Tierres, la collega... Kiitoksia. Sitten edustaja Carvalho, olkaa hyvä. Thank you very much. I would like to thank the... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijöitä hyvästä työstä ja yhteistyöstä. Olen tehnyt joukon tarkistuksia säilytäkseni saman linjan EITn suhteen kuin Horisontti 2020 ohjelmasta liittyen osanotto määrittelyyn niin, että riskeeramättä huippuosaamista osanot tasapainoisempaa. Ja sitten rakennetaan ja muiden alueellisten ja kansallisten ohjelmien synergiaa pitää ottaa huomioon. Nuoret tutkijat pitää saada mukaan. Heidät pitää saada kiksohjelmiin mukaan. Täytyy myös luoda välineitä, jotka helpottavat siirtymistä tutkimusjärjestelmästä töihin yrityksissä, jotka ovat projekteissa, mukana. Ja painotus, uus, uusien yritysten painottaminen EITssä. EITn yksi tärkeistä tuotteista on innovoivien uusyritysten syntyminen, jossa mukana nuoria tutkijoita, niin että Horisontti 2020 ohjelmassa järjestetään EITn myöntävän koko 2020 paketin myötä – onnistumme osallistamaan hyvin koulutettuja tutkijoita, joilla on vaikeuksia löytää työpaikkoja, tutkimuspaikkoja, jotka jättävät Euroopan ja siirtyvät muualle. Grazie. La parola collega Rubik, prego. Kiitoksia edustaja Rubik, olkaa hyvä. Joo, danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja koska se, että yksi tärkeimpiä kriteereitä eit oli se, ja sitä se on tehty, että Lissabonin agendia 2010, että Euroopasta tulee kilpailukykyisin tietoon perustuva yhteiskunta. Tämän takia kiksit luotiin ja EIT on juuri koulutuksen kentällä mukana. Ja pitää katsoa myöskin erityisesti tämänhetkisen tiedon välitystä eurooppalaisten tutkimusohjelmien keräämän tiedon mukaan äh, välitystä. Ja tätä tulee mukaan yrityksiin, yliopistoihin, lastentarhoihin, opetukseen. Tämän tarkoituksena on se, että olemassa olevaa viimeistä tietoa välittäisiin nopeasti henkilöille, eikä tämä mikään uusi ohjelma ole, vaan, vaan tarkoitan tässä sitä, että pitää panna täytäntöön se, mikä on tähän saavutettu. Se katoaa kaikki arkistoihin ja hyvin vähän tästä sitten menee loppujen lopuksi koulutusohjelmiin mukaan. Joten pitää taata se, että professorit, kouluttajat saavat tämän tiedon käyttöönsä. Ja ehkä myöskin yleisradiotoiminnan puitteissa voitaisiin myöskin tuloksia esitellä. Ja tämä olisi myöskin EITn tehtävä välittää tätä tietoa eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia. Komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Kiitos. Halu, aluksi haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä. He ovat tehneet upeaa työtä. Ne ovat tavoitelleet parlamentin tunnelman EIT on hyödyllinen väline. Ja komission ehdotus antaa sille selkeän roolin ja paikan Horisontti 2020 ohjelmassa. Ja tämä on mielestäni oikea ehdotus. Tämä on tärkeää. Mietintöihin liittyy joukko tarkistuksia. Jotkut alleviivaavat tätä lähestymistapaa. Me, meillä on ilo nähdä ne. Jotkut pyrkivät vahvistamaan hallintakysymyksiä muuta vahvistettua seurantaa. Ja herra Lambert tätä sitten tässä saman tien, samanaikaisesti kuitenkin kunnioitetaan EITn autonomia. Tässä on asioita, joita täytyy tarkastella hyvin tarkkaan. Ja nämä ovat kysymykset, jotka liittyvät kikseihin sekä teemoihin. Kuten se te ja herra Lambert sanoi, että vertaamme ylhäältä alaspäin lähestymistapaa tiimoista pitää päättää politiikan tasolla. Sitä käydään keskustelu jo. Näitä pitää miettiä tarkkaan, te, tämä ehdotus ei vain laimennu. Ja toinen ehdotus, joka menee eteen ulkopuolelle, joka liittyy Horisontti 20 on tämä äh, osallistumis sen skaala laajentaminen. Täällä on tärkeitä panoksia valiokunnalta. Varmasti löydämme kompromisseja, jolla varmistamme toisaalta osanotto laajenee ja toisaalta säilytämme se, mikä on ratkaisevaa, eli huippuosaaminen. Täältä pitää huolta, että keksit ovat huippuosaaminen alueita ja, pohjaa ei pidä siltä viedä vielä. Ja sitten viimeinen kommentti, joka liittyy Matiaksen ehdotukseen. Tässä on paljon asioita, jotka ovat tärkeitä, mutta metodologisesti. Meillä on juridinen teksti, komission teksti, ja josta halusimme mahdollisimman virtaviivaisen, ja sitten politiikka-asiakirja, politiikka pitäisi saada sinne mukaan. Nyt Rova Matiaksen mietinnössä ehdotetaan, että osa politiikkaehdotuksia liitetään juridiseen tekstiin. Sen sijaan, että tehtäisiin päätös politiikka erikseen, sitä on, on tulossa substantiivinen juridinen teksti. Vaikka monet tarkistukset ovat tervetulleita, niin täytyy olla varma, että emme luo tilannetta, että meillä on yhtäältä hyvin laiha juridinen teksti ja sitten katoampi teksti, joka johtaisi oikeudelliseen epävarmuuteen, koska kahden tekstin välillä on ää, ristiriitoja tai katvealueita. Tämä ei liity tarkistusten filosofiaan, vaan niiden muotoon. Pitäisi olla juridisia, oikeudellisia tarkistuksia juridiseen tekstiin ja politiikkatarkistuksia poliittiseen tekstiin. Paljon kiitoksia. Grazie, la collega Mattias, Kiitoksia. Edustaja Mattias, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia näistä kommenteista. Totta kai minä otan huomioon kaiken, mitä tässä olette sanoneet. Minä en kommentoi tässä yhteydessä kaikkia kannanottoja, mutta käyn läpi muutaman kohdan. Minun mielestäni olemme samaa mieltä monista näkökohdista. EIT on erittäin tärkeä tiettyjä varauksia esitti Rova Gutierrez, ja minä kyllä äh, kunnioitan sitä, mitä sanoitte tässä, ja äh, pyytäisin, että äh, katsotte läpi Lambertin ja minun tekstiä. Komission ehdotus määrittelee seitsemäksi vuodeksi asiat, joten on hyvin vaikea miettiä nyt tässä vaiheessa jo seuraavaa seitsemää vuotta, joten meidän täytyy löytää tasapaino strategisen ehdotuksen välillä. Siinä mennään alhaalta ylöspäin suuntautuen ja pitää ottaa huomioon myös nousevat tarpeet, osallistuminen. Tämä on alhaalta ylöspäin kulkeva strategia. Tämä näkyy Lamberin tekstissä ja näitä yritämme siis äh, tuoda yhteen ilman, että vaarannamme sitä, mikä on jo aikaan saatu, esimerkiksi osaamisen suhteen ja muutenkin. Emme tiedä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, mutta meidän pitäisi löytää tehokkaimmat työskentelytavat, jotta pääsisimme tavoitteisiimme. Palaisin nyt kuitenkin näihin kommentteihin, kommentteihin jonkin verran haluaisin eh, kiittää komission edustajaa oikein hyvästä yhteistyöstä hänen kanssaan tähän mennessä. Voisin lisätä tähän vielä sen, että en usko, että me voimme tehdä niin olen eh, aivan tulossa päätökseen. Emme voi tehdä selkeää eroa eh, poliittisen näkökohtien ja lainsäädäntönäkökohtien välillä lainsäädäntönäkökohtien pitää ottaa huomioon nämä poliittiset linjaukset, joita on esitetty tuossa liitteessä. Minä halusin työstää nimenomaan juuri näitä liitteitä, mutta tästä huolimatta meidän pitää tähän tekstiin itsensä ottaa mukaan sellaisia näkökohtia, jotka nyt ovat liitteessä. Me emme halua vähentää EITn autonomiaa, mutta näissä artikloissa voitaisiin sanoa, että toimitaan niin kuin liitteessä sanotaan, mutta se on ehkä liian vähän. Meidän täytyy ottaa huomioon, että kaikki toimii johdonmukaisesti artikloiden ja liitteen välillä. Toivottavasti tässä on avoimuutta riittävästi. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt me ollaan 15 minuuttia myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, joten seuraavalle sitten blogilisten kollega Skinnerin blogille 10 minuuttia, Skinner 4 minuuttia ja sitten vähän puheenvuoroa sen jälkeen. Olkaa hyvä. Yeah, and, um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat työskennelleet kanssani tämän mietinnän kanssa. Monet ovat tervetulleita interventioita. Ja on erittäin virkistävä saada tällaisia myönteisiä syötteitä. Me tiedätte, että tämän mietinnän suhteen ei ole yhteispäätösmenettelyä. Tämä on poikkea kaikista muista 2020 kysymyksistä mikä ei merkitse sitä, että meillä pitäisi olla omaa näkemystä tai sellaista, jossa ei mielipide olisi takana. Tässä aiheessa haluaisin kiittää Panitovia, Brezina ja ja Koko prosessin aikana ovat työskennelleet kovasti. Sama koskee neuvoston edustajia, ja, joka koskee myös yhteistä tutkimusneuvostoa, joka on vastuussa ydintutkimuksen tutkimuksen jatkosta ja heidän työnsä on ollut ilahduttavaa. Ja rahoituksen suhteen olemme samaa mieltä. Tämä on yksi avain kysymys meille. Pienikin prosentuaalinen muutos, jota aikaisemmin ehdotettu, saattaa syviä muutoksia yhteisen tutkimuskeskuksen toimintaan, vaikka seurattavuuteen liittyviä kysymyksiä on ja erilaisia näkemyksiä on. Ja sitten olemme nähneet muutoksia ja muut varjostelijat ovat samaa mieltä olevan nähneet merkittäviä muutoksia, joten pitäisi vilpittömällä mielellä suhtautua yhteiseen tutkimuskeskukseen. Tarkistusten suhteen olen ottanut ne vastaan. Ne tukevat tätä projektia, niin kuin haluamme nähdä. Monissa tarkistuksissa halutaan vahvistaa tätä ydintutkimuksen osuutta strategisissa teknologiasuunnitelmissa – Jotkut näistä tarkistuksista ovat sellaisia, että useimmat varjoistelijat ovat yhdessä allekirjoittaneet ne. Niistä toistetaan sitä, mitä me olemme jo tässä mietinnössä aloittaneet tavoitella. Ja sanotaan, mutta Euratom-sopimuksen oikeusperusta ei mene tähän asiaan lisää enempää, mutta en usko, että tässä ei nyt pysty siihen. Vaikka pystyisimme, kannattaisiko yrittääkään, mutta enpä usko, että se tästä tulee muuttumaan. Kiitos kuitenkin, että totesitte tämän. Kiinnitätte huomiota tähän kysymykseen. Tässä on muita kysymyksiä, kuten ITER. Tästä on kovasti keskusteltu ja se on politiikanalta ydinkysymys. Ikävä nähdä, että Edit ei ole enää paikalla budjettivaliokunnassa keskusteltu lausunnossa samassa oikeaan suuntaan. Se pyritään kompromissiin, jossa voidaan käyttää ITER-rahoitusta tavalla, joka erottaa tämän instituution perustamisen sen tutkimuksesta – jonka pitäisi aina saada 2020 horisonttiohjelman puitteissa niin, että meillä on riittävä budjettivalvonta siitä, mihin neuvosto haluaa käyttää rahaa ja miten komissio me haluamme rahaa käyttää. Tutkimus on tärkeää. Sen tämä fuusio-ohjelma on turvassa ja seurataan Euroopan kan- parlamentin kantoja. Ja näin toimisemme emme haittaa jotakin prioriteettia, jota olemme jo asettaneet, erityisesti jotka liittyvät seitsemän tutkimusohjelman ohjelmiin. Uskon, että voin tänään vastata kysymyksiin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tässä sain puheenvuoron. Kiitos kollega Skinner ja annan puheenjohtajan puheenvuoron Brezinalle. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, me olemme tyytyväisiä esittelijän yhteistyöhalukkuuteen ja siihen, että hän selitti, miten tärkeää on myös ydinalan tutkimus. Minun, minä itse olin hämmästynyt näistä 20 tarkistuksesta, joissa halutaan poistaa merkittävä osa tästä ohjelmasta – minä haluaisin painottaa sitä, että me emme puhu tässä ainoastaan jokaisen maan päätöksestä, mitä siellä halutaan käyttää vai, tai ei, koska ydintutkimus on sinänsä tärkeää ja jokaisessa maassa voidaan käyttää tämän tutkimuksen tuloksia. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä näissä kohdissa, näistä kohdista, joissa hän puhuu alhaista eh, investoinneista eh, kalastuksen alalla, mutta sen sijaan nämä vähähiiliset strategiat, eh, minä kannatan SET-suunnitelman edistämistä ja myös muita teknologiafoorumeita ja olen tyytyväinen myös GRSn tukeen. Minä olen tyytyväinen myös siihen, että pk-yritykset on otettu tähän mukaan. Ja haluamme painottaa myös sitä, että hallinnollisia taakkoja on aika paljon kohdistunut pk-yrityksiin. Kun katsotaan nämä hallintokustannuksia, niin me voisimme ehkä saada aikaan säästöjä, mutta kun puhutaan fuusiosta, olen aivan samaa mieltä siitä, että fuusio mukaan lukien JET-ohjelman rahoitus, se on tärkeä osa tätä ohjelmaa. Nyt on ongelma ITER-hankkeen rakenneosassa. Tämä on hyvin äh, korkea volyyminen hanke. Siinä on paljon kustannuksia ja meidän pitää keskustella tästä. Meidän pitää neuvotellakin vielä. Ja Euroopan parlamentti, sillähän ei ole määräämisvaltuuksia, mutta meitä pitäisi kuulla silti. Vilja Kuoras, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja. Tutkimusohjelmien koordinointi jäsenvaltioiden välillä. Ajatellen ydinohjelmaa. Se oli merkittävä tavoite silloin, kun perustettiin Eurotom nyt tässä on kulunut yli puoli vuosikymmentä, puoli vuosisataa, ja olemme nähneet, miten Euroopan talousyhteisö katosi ja siihen tuli tilalle Euroopan unioni, mutta edelleenkin Euratom on olemassa ja edelleenkin on olemassa tämän alan tutkimus, tutkimuksen edistäminen Ajatellen myös säteilysuojaa työntekijöille. Niinpä tämä Euratom ohjelma 2014-2018, kun sitä tarkastellaan minun mielestäni niin nämä tarkistukset menevät hyvään suuntaan ja siinä muistutetaan siitä, miten tärkeää on ottaa huomioon kaikki nämä mahdollisuudet esimerkiksi eh, Euroopan energia eh, teknologinen eh, suunnitelma ja kestävän teknologian suunnitelma myös monitieteellinen Eurooppa. Eli kaikki nämä tarkistukset ovat varmasti hyväksyttäviä ja sellaiset, jotka pyrkivät lisäämään parlamentin roolia, ovat suutuisia. Eh, olen samaa mieltä Skinnerin kanssa siitä, että ITERin eh, rahoitus, eh, sen pitää olla monivuotisessa rahoituskehyksessä muussa tapauksessa tämän tyyppisessä näin tärkeässä strategisessa ohjelmassa se hankaloittaisi asioita ja siinä saattaisi syntyä erittäin vakavia ongelmia. Kiitos. Kollega Rubik, prego. Kiitoksia, edustaja Rybik, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollega Skinneriä. Tässä ohjelmassahan on juuri tärkeää investoida turvallisuusaspekteihin, kun Fukushiman jälkeen tiedämme, kuinka tärkeää on asettaa oikeat painopistealueet Totta kai haluamme ydinvoimaloiden turvallisuutta. Ja myös Saksa päätti juuri luopua ydinvoimasta. Tällä on kyllä keskipisteeseen tulee juuri käytöstä poisto ja sitten turvallinen ydinjätteen säilyminen. Ja pitää taata se, että myöskin kansalaiset hyväksyvät tämän asian, koska tämä on tärkeää. Iteriin haluaisin vielä todeta, että meillä on kansainvälisiä sopimuksia, kansainvälisellä tasolla tehtyjä sopimuksia, kumppanisopimuksia. Meillä on aina kaikki samanlaiset rahoitusongelmat kyseessä. Ja kyseessä on pitkän aikavälin projekti tulee vasta näkyisi 20-30 vuoden päästä, joten mitään kiirettä sanotaan ei ole. Kyllä pitää pitää kiinni näistä kansainvälistä sopimuksista, tämä on sovittu, mutta sen lisäksi sitten pitäisi tehdä ehkä uusia neuvotteluja kansainvälisellä tasolla. Ja parlamentti on myös tärkeä osa tätä, että me käytämme myös varoja niihin hankkeisiin, voidaan saada lyhyellä aikavälillä työllisyyttä ja kasvua aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Rybik. No niin, pyydän anteeksi koordinaattorit. Oikeastaan kello 17 pitää ottaa koordinaattorien kokous. Nyt on 15 minuuttia jo myöhässä tämä. Mutta tämä keskustelu nyt on käyty nyt tähän aikaan, että näin se kävi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Parlamenttiahan kuullaan tässä ainoastaan, niin uskoisin, että neuvosto ottaa huomioon sen, että kansalaiset pitää ottaa mukaan niin, että pitäisi eh, hyväksyä ne tarkistukset, jotka menevät tähän suuntaan. Ja niin ikään mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen. Siinä meillä on ongelmia. Tässä puhuttiin viidestä vuodesta, kuitenkin rahoitusnäkymät ovat seitsemän vuotta. Tässä pitäisi olla johdonmukainen, niinpä kahden viimeisen vuoden osalta voitaisiin pidentää eurotamia. Sitten nämä osuudet, joita olemme käyneet jo läpi seitsemännessä puiteohjelmassa, on tärkeää, että EU:ssa on mahdollisimman paljon osaamista eh, huipputeknologiassa eh, silloin, kun puretaan eh, ydinvoimaloita. Minä en tässä ole varsinainen asiantuntija, mutta kyllä meillä on paljon sellaista työtä korkean teknologian alalla ja meidän täytyy todellakin olla tietoisia siitä, että Euroopassa eh, on oltava parhaat asiantuntijat juuri ydinvoimalan purkuasioissa. No, Kiitoksia kollega Ori. Pyydän koordinaattoreilta. Teillä on tulkkaus 12.30 saakka. Meidän pitää nyt jatkaa nyt tässä kokoustakin tähän saakka ja on paremmin käydä tämä työohjelma tässä läpi. Meillä on Chichesterin asia täällä jäljellä. Ja tämän jälkeen vielä toinen asia. Ja Kalfin vielä. 30 sekuntia vielä kollegalle. Firstly, I agree Kiitos ihan lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä, että me tarvitsemme tähän tutkimusbudjetin ja ydin keskustelu ei kauheasti perustu todellisuuteen. Ja jotta me saisimme turvallisempaa ydinenä tutkimusta meidän täytyy olla perillä tästä asiasta. Kiitoksia komissio. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Onko täällä komission edustaja paikalla? Kiitoksia. Haluaisin vain onnitella esittelijä erinomaisesta työstä ja haluaisin äh, puuttua siihen, miten tärkeää on toisaalta turvallisuus. Äh, se on johto ajatuksena tulevaisuudessa ja sitten nämä näkökohdat, jotka Odi ja Rybri ottivat esiin, eli käytöstä poistaminen. Monet maat ovat purkamassa ydinvoimajärjestelmää ja siinä tarvitaan valtavasti asiantuntemusta ja osaamista, joten sitä ei pidä mitenkään aliarvioida. Minä olen kiitollinen Euroopan parlamentin jäsenille, jotka painottavat tätä näkökohtaa. Tässä siis lyhyesti erinomaista työtä. Edustaja Skinä. Kiitoksia komissio. Edustaja Skinner, olkaa hyvä, teidän loppukommenttinne. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. I'm going to be very short. Ihan lyhyesti. Paljon kiitoksia varjoesittelijöille ja komissiolle kommenteista. Herra Botikov ei ole välttämättä samaa mieltä. Etetään se siihen. Haluan varmistaa, että kaikki mikä sanottiin saa jatkoa. Jos teillä on tämän keskustelun ulkopuolella jotain sanottavaa, ottakaa yhteyttä niin katsotaan, mitä löydetään ää, tarkistuksia, jotka menevät teidän toivette mukaan. Kiitos tuosta. Kiitoksia edustaja Skinner. Sitten menemme seuraavaksi. Kalfinin mietintö, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Ford. Ford, olkaa hyvä the Chichester report, I'm going to... Chichesterin mietinnön tapauksessa mä tulen sitten imitoimaan erittäin hyvin Chichesteria. Kiitos. Ford, okay, thank you. Um... Kiitos. Charlesin puolesta, joka on hyvin asiaan perehtynyt. Pyydän anteeksi, että on äh, paikalla hän on neuvottelemassa puheenjohtaja valtion kanssa toisesta asiasta, josta hän on vastuussa. Hän selittää, että tämä asia liittyy liittyen Slovakian ja Bulgarian liittymisen historiaan, kun ne päät päättivät ottaa käytöstä joukon reaktoreita ja EU lupasi tukea tuolle alasajamiselle. Ja tuo rahoitus ei tule riittämään, joten tämä ri- prosessi, käytöstä prosessi on vaarantunut. Tässä täytyy olla tällainen keskivälin arvio tavoitteista. jotta resurssit saadaan käytöstä poistamiseen. Että selitti tässä on myös tekninen kysymys, joka liittyy oikeusperustaan, erityisesti liittyen tapauksessa. Ja neuvosto on ehdottanut asetuksen jakamista kahteen palaan, erillinen asetus ja oma oikeusperusta Liettualle. Ja sitten me sen komission ehdotuksessa Bulgarin ja Slovakian suhteen. Giles suhtautuu suopeasti tähän ajatukseen ja hän on neuvoston kanssa samaa mieltä, mutta komissio ei ole neuvoston kanssa samaa mieltä. Ja Giles on pyytänyt kommentteja kollegolta kautta parlamenttiin tästä oikeusperusta kysymyksestä, jos teillä on kanta asiaan. Kertokaa hänelle. Kuuntelen kommentteja hänen puolestaan. Grazie. Kiitoksia tähän kohtaan. Ville Kuotais on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. No niin, eh, mitä tulee tähän mietintöön, Chichesterin mietintöön, on aivan ilmeistä, että hän pyrkii vahvistamaan valvontaa ajatellen näiden reaktoreiden käytöstä poistoa. Olen samaa mieltä siitä, että pitää eh, vahvistaa valvontaa. Tässä on nyt rahoitussuunnitelma kaikkien kolmen maan osalta ja siinä taataan nämä se, että käytöstä, poistetaan käytöstä nämä laitokset ja tässä määritellään myös rahoituslähteet. Eli kaikki näkökohdat vaikuttavat minusta aivan riittäviltä, mutta siitä huolimatta meidän pitää suhtautua varovaisesti, ettei tähän tule jo epäjohdonmukaisuuksia. Jos toisaalta sanotaan, että en, ennen 2014 vuoden alkua nämä jäsenvaltiot joutuvat takaamaan, että ne pystyvät täyttämään se, mitä niiltä on pyydetty. Ja sitten toisessa tarkistuksessa kuitenkin sanotaan, että heidän pitää ennen tätä päivämäärää antaa tietoa siitä, että ne täyttävät nämä ehdot. Tämä täytyy harmonisoida, eli nämä kaksi tarkistusta, että ei, ei tämä nyt käy yhteen. Jos haluamme olla joustavampia, meidän täytyy sanoa näissä kahdessa tarkistuksessa, tai käyttää yhtä, mutta ei toista Toinen kysymys on sitten se, että missä määrin nämä jäsenvaltiot voivat olla tuossa samassa asetuksessa, koska on aivan totta, että Liettua, siinä on, siellä on hyvin eri olosuhteet, joten olisi hyvä, että se, sitä kohdeltaisiin eri tavoin, eikä otettaisi sitä samaan säädökseen. Joka tapauksessa mietintö on erittäin hyvä ja eh, siinä, sitä voidaan vielä parantaa ja varmasti se saa tukea tästä valiokunnasta. Grazie, kollega Kalf. Kiitoksia, edustaja Kalpin, olkaa hyvä. Uh, uh, Ihan lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Pari asiaa, josta meistä täytyy keskustella loppuversio. On tietysti oikeusperusta kysymys josta on jo keskusteltukin. Meillä pitäisi olla johdonmukainen suhtautuminen kolmeen jäsenvaltioon. Vaikka oikeusperusta olisi erilainen eri tapauksissa, sitten EUn tuen ja odotettujen tarpeiden ja menojen su- välillä pitää olla suhde selkeitä sitamuksia jäsenvaltioiden suhteen suhteen on kauden lopuksi. Chichesterin lausunnossa mietinnössä ottaa esille myöskin tämä käytetyn polttoaineen direktiivin. Sitä täytyy miettiä vähän, minkälainen kytkös pitäisi luoda. Komissio ehdottaa ex ante ja ex post ehdollisuutta. Esittelijä ehdottaa ex post ehdollisuutta. Joku verran sitä voidaan keskustella. Mutta täytyy vielä keskustella siis. Kiitoksia, kolka Haams, olkaa hyvä. Ja vielen dank. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että tämä uusi lähestymistapa komission taholta jatkorahoitukselle Bulgaarien, Liettuan ja Slovakian ohjelman ohjelmien suhteen vuodelle 2014 ja 2020 on oikea meidän mielestä pitää olla yksi oikeusperusta ja toimia yhdenmukaisella tavalla. Tässä kannassamme nojaudumme tilintarkastustuomioistuimen kantaa, joka tämänhetkisen rahoituksen suhteen käytöstä poisto-ohjelmien käytön ja, ja varojen käytön suhteen tarkasteli asia hyvin tarkkaan ja aika selkeästi tuli kyllä sellaiseen kantaan, että näin pitäisi toimia. Kaikissa näissä maissa on selkeitä puutteita. Ei päätöksessä ottaa käytöstä pois, vaan se, sen suhteen, mitä tapa, käytöstä poiston jälkeen tapahtuu reaktoreille ja mitä tapahtuu sitten käytöstä poiston jälkeen turvallisen jätesäilynnän suhteen. Haluaisin käydä tästä hieman keskustelua tilintarkastustuomioistuimen päätöksen pohjalta, koska emme todellakaan saa unohtaa näitä asioita. Kostutui asiassa, keskustelimme tästä, herra Kalfin varmaan muistaakin tämän, koska me mietinnön esittelijän silloin, silloin puhuisi, puhumme siitä, että pitääkö, voiko sallia sen, että että varat käyttäisiin turvallisuuteen, siis säilönnän suhteen, että ne voitaisiin käyttää muulla tavalla kuin näihin tarkoituksiin. No, tällöin valiokunta tuki myöskin hyvin pitkälti muitakin tarkoitusperiä, ja tämän takia ei silloin ei valmistelukaan ollenkaan minkäännäköistä loppusäytyspaikkaa näille. Kiitoksia edustaja Paksas, olkaa hyvä. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolega Paška. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ikävää, että minun täytyy vaivata teitä nyt tällaisilla teknisillä rahoituskysymyksillä, jotka liittyvät siihen tukeen, jota annetaan ydinvoimaloiden käytöstä poistoon tässä komission ehdotus, tämä EUn tarjoama tuki Bulgarialle, Lietualle ja eh, Slovakialle, se liittyy rahoitustukeen siihen, että rakennetaan ydinjätteelle väliaikainen säilö. Ja Slovakian osalta komissio on nyt oh-, unohtanut antaa tukea tämän tyyppisiin investointeihin. Siitä syystä pitäisi tämä epätasapaino korjata niin, että lisätään tätä osuutta tai toimia niin, että saadaan aikaan turvallinen ydinvoimaloiden, käytöstä poisto. Grazie. La parola collega Balicitis, prego. Kiitoksia, kollega Panchitis, olkaa hyvä. Gerbimin kollegas, pirmiausia noriu padėkoti. Kiitoksia, hyvä kollegat. Haluaisin kiittää esittelijöitä ensiksi esitystä kysymyksistä, jotka ovat hyvin tärkeitä. Näiden kolmen ydinvoimalan käytöstä poisto, tähän ei kuulu pelkästään tekniset ja rahoitukset kysymykset, vaan tähän liittyvät myöskin hyvin kiinteästi poliittiset päätös, jotka tehtiin kahdeksan vuotta sitten. Ja käytöstä poiston yhteydessä on myöskin tärkeänä osana nämä suhteet näiden kolmen maan ja EUn välillä. Nämä kaikki kolme maat ovat sitoutuneet siihen, että nämä laitokset otetaan pois käytöstä, mutta nämä laitokset ovat niin erilaisia teknisesti Ja tällä hetkellä toimielimissä eh, keskustellaan hyvin pitkälti Liettuan ongelmien ratkaisusta. Liettua liittyessään EUn pöytäkirja numero neljä, eh, jossa todettiin, että EU ei pelkästään anna käytöstä poistoon rahoitusta, vaan myöskin sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin, jotka tulee tästä käytöstä poistosta. Tämä, tämän sovittiin silloin EUn ja Liettuan välillä. Ja tämän laitoksen käytöstä poiston jälkeen Liettuasta tuli sähkön tuojamaa, sitä ennen olimme viejamaa ja maksamme myöskin maakaasusta korkeimman hinnan Euroopassa tällä hetkellä. Tästäkin asiasta pitäisi puhua emme ole unohtaneet näitä lupauksia, jotka viime meille annettiin, jotka pitäisi myöskin pitää äh, näistä kiinni. Lyhyesti. Ja jatkan siitä, mitä täällä sanottiin tilintarkastustoimistommessa. Jokobo on laitanut aika ankaran ää, äh, lausunnon tästä ohjelmasta tämä kokonaisuus tulee olemaan kolme miljardia. Nyt tässä puhutaan puolesta miljardista lisää. Äh, komission täytyy hyvin hallinnoida tätä ohjelmaa, ja että parlamentti saa näyttää, että nämä julkiset varat käytetään hyvin. Kaikki on nämä tavoitteet, mutta Euroopan täytyy olla erittäin tiukka näiden vaikeiden ohjelmien hallinnoinnissa. Kehotan teitä perehtymään koko vuonna mietintään. minuutto al collega Marinescu. Edustaja Marinescu, teillä on minuutti puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä toistaa se, mitä Odi sanoi talousarvion valvontavaliokunnasta kaksikin mietintöä, jotka kannattaisi lukea tässä suhteessa. Ja Liettuan osalta eh, on myös erityiskertomus, jossa käytiin eh, ydinvoimalassa. Haluan tukea komission ehdotusta, koska tässä laitetaan järjestystä tähän toimintaan, jota ei ole tähän mennessä oikein kovin hyvin hoidettu. Kiitoksia komissio, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mrs. Kiitos puheenjohtaja ottaen huomioon, että aika on vähän. Muistuttaisin vain kahdesta asiasta. Ensinnäkin ehdotuksemme asetukseksi ottaa täysin huomioon parlamentin havainnot aikaisemmassa ensimmäisessä Marineskun mietinnössä mukaan lukien tilintarkastustuomioistuimen kaikki huomiot. Siksi meillä on tämä ex ante ehdollistaminen. Toisekseen totesin oikeusperustasta, että kolmeen toimielimen komission parlamentin ja neuvoston puheenjohtajan yhteisellä päätöksellä EU-varojen pitäisi tuoda EU-lisäarvoa. Ja ydin turvallisuuteen tätä lisäarvoa liittyy. Siksi kaikki ehdotukset liittyvät ydin turvallisuuteen. Ja se perustuu Euratom-sopimukseen. Emme näe, että protokolla 4 liittymissopimuksesta voisi olla oikeusperusta Liettualle. Se perustuu solidaarisuuteen ja sen sovellusala on laajempi kuin yliturvallisuus, kuten Rova Harms totesi. Meidän pitäisi keskittyä erityisesti purkamiseen ja polttoaineen käsittelyyn. Pitää taata, että se on kansalaisten kannalta turvallista ja siksi komissio haluaa nämä oikeusperustelut. Edustaja Chichester, joka teillä on loppupuheenvuoro. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, en ollut täällä aluksi, kun täällä käsiteltiin tätä asiaa, mutta olin toisen asian kimpussa uh, neuvoston kanssa. Haluan kiittää uh, kollegoja heidän panoksestaan. Minä ajattelin, että tämä olisi aika yksioikoinen mietintö, mutta minä olen huomannut nyt, että täällä on parikin seikkaa, jotka tekevät tästä mietinnöstä vähemmän yksinkertaisen ja aivan selvästikin tässä on kyse oikeusperustasta. Se on yksi kinkkisistä kysymyksistä ja minun mielestäni siitä pitäisi vielä keskustella. Minä suhtaudun myönteisesti Liettuan argumenttiin tästä oikeusperustasta. Minä haluaisin keskustella tästä epävirallisesti neuvoston kanssa, eli katsoa saadaanko aikaan ratkaisu. Minä odotan kovasti myös sitä, että meillä on epävirallinen kokous varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme keskustella näitä muita, näistä muista näkökohdista, jotta voimme päästä eteenpäin tässä mietinnössä. On aivan selvästi EUlle tärkeää, että se pystyy tukemaan rahoituksellisesti näitä jäsenvaltioita, jotta ne voivat poistaa käytöstä ydinvoimalansa. Ja todellakin meidän pitäisi vahvistaa EUn rahoitusta tässä kunnolla. Minä olen kiitollinen komissiolle näistä huomioista, jotka, jos otetaan huomioon nämä tilintarkastustuomioistuimen näkemys. Minä otan sen huomioon perusteluosassa ja toivottavasti Rauha Hans tästä voi rauhoittua. Ja siitä syystä odotan kovasti, kun sen jälkeen kun olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa, niin pääsemme sitten seuraavaan vaiheeseen. Tarvitaanko tässä vielä aikataulumuutoksia? Kiitoksia edustaja Chichester. 25. syyskuuta puolipäivän mennessä pitää esittää tarkistukset tähän näin. Sitten viimeinen asia, edustaja Kalfin, julkisen sektorin hallinnollisen tietojen uudelleen käytöstä. Olkaa hyvä. Uh, uh. Kiitos puheenjohtaja esittelen työtä. Lyhyesti meillä on ollut useampia tapaamisia varjaesittelijöiden kanssa. Parlamentin puolella työskentely etenee hyvin. Komission ehdotus on eteenpäin katsova ja luo erinomaisen pohjan julkisen informaation levittämiseksi. Tällä on myönteisiä taloudellisia vaikutuksia ja seurattavuus paranee. On kuitenkin kysymyksiä, jotka, joihin täytyy kyetä vastaamaan ennen kuin loppupäätös tehdään. Ensin kuten niin todetaan, täytyy ottaa huomioon henkilösuoja ja tietosuojadirektiivit. Sitten täytyy löytää keino korvata paikallishallinnolle – budjettitappiot, jos ne tarjoavat informaatiota rajakustannuksiin hinnoiteltuna, mikä on sinänsä järkevää. Ja sitten täytyy käsitellä pienempiä kysymyksiä mielestäni, jotka liittyvät valvontaan ja rajakustannushinnoitteluun oikeutus jäsenvaltiossa – sitten on vielä pienempiä kysymyksiä, jotka liittyvät kirjastoihin ja arkistoihin. Niillä on erityisiä huolenaiheita. Mutta uskon, että voimme hyväksyä mietinnön ja loppu tulemassa kykenemme vastaamaan näihin huolenaiheisiin. Jälleenmäär, prego. Kiitoksia, olkaa hyvä. Tämän, ää... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä edustaja Kalfinin kanssa. Julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä. Tämä on todellakin tärkeä tekijä EUn 2020 strategiassa, kasvustrategiassa. Tarvitaan myöskin enemmän avoimuutta julkishallinnossa, jotta saadaan näin parempi yhteys sosiaalisen ja poliittisen elämän välille. Direktiivin tarkoituksena oli uudistaa olosuhteita tietojen uudelleenkäyttöön liittyen ja poistaa myöskin yhtenäismarkkinoiden esteitä tieltä. Ja tätä me vielä saavuttaneet, meidän pitää vielä edetä asiassa. Haluan vain lyhyesti todeta, että tämä Kalfinin mietintö menee ihan oikeaan suuntaan. Tässä katsotaan myöskin henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa ja asiakirjojen avoimuuden suhteen. Ja mikä saattaa ehkä olla sitten vähän ristiriitaista on se, että kuinka voimme sitten työstää, kuinka voidaan tämä äh, rajakuluasia ottaa huomioon täällä, kuinka se voidaan tämä vaatia toimijoilta. Ja, ja täällä on tiettyjä julkistoimijoita, jotka katsovat suurin osan budjetista näillä saadulla tuloilla. Että nämä ovat sellaisia pääasioita, joita meidän pitää katsoa, ja jotka ovat myöskin Kalfin mietinnössä mukana, mutta varmaan voimme löytää kompromissi näihin. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, I want... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää. Olen samaa mieltä siitä, että julkisen alan tieto alalla on paljon mahdollisuuksia. Olen tyytyväinen tähän mietintöön. Olen yhtä huolissani tästä rajahinta kysymyksestä ja eh, henkilösuojasta. Myös ministerineuvoston kannasta olen tietoinen mukaan lukien eh, avointen eh, avoimet muodot tässä yhteydessä esimerkiksi museot, kirjastot, niiden osalta tässä on edelleen puuttuvana yleisradioyhtiöt. Viime vuosisadalla he maksoivat näiden materiaalien julkaisuista ja nyt aika laajalti tämä koskee EUn kansalaisia. Se vähentää rajat ylittävää ymmärtämystä. Jos on syntynyt 45 tai aikaisemmin, silloin on nähnyt koko EUn TV-historian. Jos on syntynyt 90-luvun aikana, silloin ei ole. Jos tässä mennään katsomaan yleisradioyhtiöitä, sillä voi olla merkittävä arvo ajatellen EUta. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä? Täällä on paikalla. On? Uh, like to thank the, uh, Haluaisin kiittää valiokuntaa, ryhmien edustajia, heidän tuestaan. Harjoitamme uh, yhteistyötä kanssanne, että teksti saadaan loppukuosiinsa. Kuten arvaa, että neuvostossa on vielä keskusteluita. Ja täytyy varmistaa, että komission ideat selkeästi ilmaistaan tässä. Me haluamme pitää huolta siitä, että tietosuoja taataan täysin. Ettei oikeus koske sellaista henkilökohtaista dataa, jos, jotta koskevat muut EU-säännöt. Täytyy löytää oikea tasapaino. Ilmaiseksi uudelleen käytettävän datan suhteen, jota voidaan sitten oikeutetussa tapauksessa myydä kalliimmalla hinnalla kuin rajakustannuksia. Kiitoksia. Edustaja Kalpin loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Me eh, selvästi olemme huomanneet tässä, että mitkä ovat avoinna olevat kysymykset. Eh, niitä ei ole kovinkaan paljon. Varmasti löydämme eh, selkeän kannan parlamentissa ja sen jälkeen voidaan hyväksyä tämä. Kiitos. Grazie, kollega Kalfin. Kiitoksia edustaja Kalfin. 27. syyskuuta keskipäivän aikaan on takaraja tarkistuksille. Ja huomenna jatkamme kokousta kello 9 ja 9.30 äänestetään. Nyt pyytäisin niitä poistumaan tätä salista, jotka eivät ole auktorisoituja osallistumaan koordinaattorien kokoukseen että he pääsevät aloittamaan työnsä. Kiitoksia. Bene, allora iniziamo il lavoro di coordinatori. Näin voimme aloittaa koordinaattorin kokouksen. Pyydän anteeksi tulkeita, meillä on 15 minuutin viive tässä alussa, mutta pyritään nyt käymään nopeasti työhön kiinni. Ja sihteeristön avulla pyrimme sitten tekemään tästä ajankohtaisen aikataulun Ja tietenkin auta myöskin niitä kollegoita, jotka käyvät ole huomenna paikalla, että hekin sitten pääsevät asiassa mukaan. Aloitetaan saman tien, ja saman tien tulkit kysyvät myöskin tältä kopista, kuunnellaanko täällä Suomen tulkkaus täällä salissa. Jos kuuntelette Suomeen, näyttäkää vain pieni kädenhilatus tänne koppi kymmenen päin, niin tulkkaus jatkuu välittömästi. Siis